Bien. <clears throat> Oh, no niin, vähän on salipuoli tyhjillään, mutta... Je pense que minutes, bien. Mutta no, viisi minuuttia yli kuitenkin on kello. Ei tässä pitää näitä hyviä oppilaita rankaista, joten voitaisinko aloittaa esityslista, jos ei kukaan vastusta, niin hyvä. Se on sitten hyväksytty. Ei ollut erityisiä ilmoituksia puheenjohtajattarelta, joka esitti anteeksi pidänsä, että ei pääse paikalle. Et nous pouvons passer directement. Voimme siirtyä suoraan ensimmäisen sydistän kohtaan, joka on se, että käymme läpi tämän ehdotuksen, joka liittyy tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaan ja siitä annettuun direktiiviin puheenvuoronsa edustaja Ajuto, joka on tässä esittelijä. Edustaja Ajuto, esittelijä, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia niille kollegoille, jotka ovat tänään paikalla. Valitettavasti tiedämme hyvin, että nämä maanantai-iltapäivän kokoukset eivät ole mitään väen tungoksia. Ennen kaikkea haluaisin sanoa tähän tekstiin liittyen että meillä on nyt hyvin nopeutettu aikataulu. Toivoisin, että voimme pitäytyä tässä aikataulussa siksi, että nyt lainsäädäntökausi alkaa olla lopuillaan niin meille kaikille parlamentissa olisi kyllä intressiemme mukaista nämä uudet normit saada hyväksyttyä tieturvallisuuden alalla jotta me voisimme pyrkiä vastaamaan turvallisuusvaatimuksiin infrastruktuureissa – Nehän kumpuavat alueeltamme suoraan ja myöskin Eurostatin joka vuosi julkaisevat tilastot tämän tuovan esiin. Ne tulee yleisiin pohdintoihin se, että liitämme turvallisuuden tavoitteet työmme tässä on ollut jonkin verran myöhästymistä viime vuosina erilaisista syistä ja siksi olisi erittäin hieno askel eteenpäin tämä direktiivi nyt unionin tieliikenne turvallisuuden alla hyväksyä. Muutenkin tarkoituksena on myös jäsenmaiden menettelyjä parantaa tällä alalla. Komission aloitteen pohjaa pidän erittäin hyvänä lähtökohtana erityisesti mitä tulee sovellusalan laajentamiseen TNT-verkoston yli niin, että moottoritiet ja pääasialliset tieväylät otetaan myöskin mukaan Euroopassa. Ja minä pyydän myöskin proaktiivisesti toimivaan arvioidessani riskejä. On hyvin tärkeää säilyttää myöskin nämä reaktiotyyppiset analyysit mukana. Mitä tulee sitten rakenteeseen, äh, merkinnät horisontaalisesti ja vertikaalisesti käyttäjille ovat kaikki avainkysymyksiä. Niitä täytyy yhä parantaa ja vahvistaa on tarpeen, että äh, vertikaaliset äh, liikennemerkit ja tiemerkinnät äh, toimivat. Tämä on minimi seikka, joten yhte, jotta yhteydet ja niiden yhteen sopiminen toimisi myöskin automaattisten järjestelmien osalta. Mehän tähtäämme älykkäisiin liikennejärjestelmiin. Tässä yhteydessä mm, verrattuna aloitteeseen ja tähän tekstiin me tulemme saamaan todennäköisesti vielä seuraavana viikkoina tarkistuksia. Ja seuraava asia liittyy sitten direktiivin sovellusalaan. Direktiivillä on sellainen äm, otsikko, joka on melkoisen äm, monimutkainen tämä käsittelee pintapuolisesti tieinfrastruktuurin turvallisuutta, mutta olisi parempi myöskin tuoda muita seikkoja vielä esiin. Tämä siis, nämä kaikki kysymykset normeihin ja valvontaan liittyen pitäisi ottaa mukaan, että voisimme parantaa tilannetta, mutta on myöskin muita ulottuvuuksia, jotka liittyvät infrastruktuurin vakauteen, ja ne vaikuttavat hyvin merkittävällä tavalla mielestäni asiaan. Esimerkiksi olemme tämän valitettavasti Italian hiljattaisten tragisten tapahtumien kautta huomanneet. Ja tämän lisäksi ähm, ottaen nyt huomioon se, että tätä kysymystä ei ole vielä käsitelty, äh, meidän täytyisi ottaa tämän hankkeen sisälle tiettyjä elementtejä, jotka tekevät mahdolliseksi valvoa infrastruktuuria, erityisesti mitä tulee ähm, tunneleihin ja siltoihin. Me tarvitsemme tässä innovatiivista teknologiaa ja uutta teknologiaa. Toinen prioriteetti on äh, hauraan infrastruktuurin äh, valvominen. Tämä liittyy äh, siis hauraisiin tiekäyttäjiin, jalankulkijoihin, pyöräilijöihin. Meidän täytyy pyrkiä verkoston sisällä heidän turvallisuuttaan parantamaan. Tämän lisäksi minä ehdottaisin aktiivista osallistumista kaikille tienkäyttäjille niin, että voisimme parantaa tieturvallisuutta. Meillä pitäisi olla vapaaehtoinen ähm, järjestely, jonka kautta riskejä voitaisiin tuoda esiin, niin meidän pitäisi myöskin vahvistaa sekä käyttäjien että ajaneuvojen turvallisuutta, jotta voisimme vähentää onnettomuuksia. Ja meidän pitäisi tehdä turvallisuuden arviointia. Tarkoituksena on tarjota enemmän avoimuutta merkintöjen myötä teillä käyttämien merkintöjen ja myöskin verkossa olevan tiedon myötä. Nämä olivat minun ehdotukseni. Nyt odottaisin kollegojen ehdotuksia. Kiitoksia. Kiitos edustaja Ajuto. Edustaja Schmidt ei ole paikalla. Edustaja Deli, haluatteko käyttää puheenvuoron, sillä te olette ainut epp joka on paikalla? Aa! Sieltä tuli vielä joku. Uh, uh, thank you, uh, Mr. Chair. Uh, actually... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin edustaja Schmidtin avustaja juuri pyysi minua puhumaan, koska hän ei itse päässyt paikalle, edustaja siis. Ja luen tästä sen, mitä minulle annettiin. Eli mitä tulee tähän tavoitteeseen, niin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kaikkien pitäisi tehdä kaikkensa, jotta saamme vähennettyä kuolonuhraja tieliikenteessä. Tieliikenneturvallisuus on parantunut viime vuosikymmeninä huimasti, osin EUn toimien vuoksi. Vuosina 2001 ja 2010 tieliikennekuolemien määrä väheni EUssa 43 prosenttia ja 19 prosenttia vielä sitten vuodesta 2010 vuoteen 2016. Vuonna 2016 tosin yli 25 000 ihmistä menetti henkensä tieliikenneonnettomuuksissa. Ja sitten toinen asia, eli subsidiariteetti ja vastuu. Yhteiset tavoitteet eivät välttämättä tarkoita sitä, että EU, EUlle pitäisi antaa asiassa toimivalta, sillä ihmiset varmasti tekevät virheitä jatkossakin ja kaiken tason toimijoilla on tässä oma vastuunsa kannettavana ja niiden on se kannettava, jotta vältetään kuolemantapaukset ja vakavat loukkaantumiset. Ja olipa meillä miten hienot ohjeistukset tahansa ja olipa meillä kuinka, kuinka hienot säännöt Brysselistä annettuna, niin silloin joku lähtee humalassa auton rattiin ja ihmisiä loukkaantuu ja joku toinen katselee puhelinta siinä ajaessaan ja siksi ei ole sinänsä väliä, kuka ne säännöt laatii, jos yksilöt, yksittäiset ihmiset eivät sitten noudata niitä. EPP ei pidä tarpeellisena asetuksen soveltamisalan laajentamista. Vain 8 prosenttia kuolemaan johtavista onnettomuuksista tapahtuu Euroopan laajuisessa liikenneverkossa ja se ei johdu direktiivistä, vaan siitä, että yleensä moottoriteillä ei ole jalankulkijoita, eikä pyöräilijöitä, eikä, eikä risteyksiä, eikä muitakaan vaarallisia asioita. Moottoritiet ovat nopein tapa liikkua maantiellä. Jos haluamme vähentää kuolemantapauksia, niin silloin pitää kannustaa ihmisiä moottoriteiden käyttöön eikä työntää ihmisiä noille toissijaisille teille. Ja siksi Eurovinjet verkosto on myös liikenneturvallisuusmielessä erittäin tärkeä ja samoin on uusi teknologia. Kun nyt vastustamme tätä direktiivin soveltamisalan laajentamista, niin kannatamme sitä, että harmonisoidaan tieliikennemerkintöjä ja liikennemerkkejä ja otetaan samalla huomioon myös itseohjautuvat autot ja kuorma-autot ja mitä nopeammin päästään tähän kolmen plussan järjestelmään, niin sitä turvallisempaa liikenne on. Ja siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme saada aikaan kunnolliset standardit näille itseohjautuville autoille. Ja sellaisten käyttö voi olla turvallista vain silloin, kun liikennemerkit ja kaikki muut merkinnät tiellä ovat yhdenmukaisia joka paikassa. Meillä on lukuisia tapahtumia, jotka voivat saman tien vaikuttaa näihin näihin tiemerkintöihin ja liikennemerkkeihin ja siihen, että saadaan itseohjautuvat autot nopeammin käyttöön. Tässä pääargumenttimme. Kiitos. Kiitos edustaja Deli. Sitten SD-ryhmän puolesta ei ketään, niinkö? Selvä. Selvä. Edustaja de Meesmaker, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja kollegat. Kiitos paljon Daniela ajuutto, joka on tässä esittelijänä. Minä nyt vain puhun näistä yleisistä kohdista, koska tärkeintä nyt on, että esittelijä on mennyt tekstissä sen asian, Tietysti tieliikenneturvallisuus on äärimmäisen tärkeää meille kaikille, erityisesti minun ryhmälleni. Ja Olemme tyytyväisiä siihen, että tieliikennekuulemien määrä viimeisten vuosikymmenten aikana ja kaduillamme on vakaasti laskenut, siis tuo määrä. Kuitenkin minusta tiettyä stagnaatio tässä nyt on ollut viime vuosina, ja meidän pitää pohtia tätä nyt hyvin tarkkaan ja kysyä itseltä, miten voimme parantaa nykytilannetta. Olen samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että meidän pitää sopeuttaa inframme näihin kehityssuuntiin asiat, jotka ovat tapahtuneet juuri, jotka ovat maisillaan, kun uutta teknologiaa on tulossa koko ajan, uuden tyyppisiä ajoneuvoja tulee markkinoille jatkuvasti. Ja sitten toisaalta pitää huomioida tie, tiellä liikkuvien äh, ominaispiirteet. Pitää seurata paremmin tilanteita, parempaa huoltoa, toimintaa tarvitaan muun muassa ja kaikkia käytännön parannukset tarvitaan teille myös, ja emme kiinnitä tarpeeksi huomiota näihin haavoittuvaisiin tieliikkujiin. Sitten vielä varoituksen sananen siitä, että pitää varoa ylisääntelyä. Tässä on suuria maantieteellisiä ja ilmastollisia eroja valtioiden ja alueiden välillä, ja se johtaa eri vaatimuksiin, esim. tiemerkinnät, kyltit, liikennemerkit. No, ne on mukautettu tiettyihin tilanteisiin ja sinne huomioon erityyppiset riskit ja asiat kaiken kaikkiaan liikkuu missä päin Eurooppaan vain, joten tämä pitää muistaa. Lisäksi voimme keskittyä eurooppalaisen liikenneverkkoon ja tenteihin ja näihin suuhin, suuriin, ikään suuriin teihin ja tärkeimpiin matkustuslinkkeihin. Ja tässä pitää saada toimittua oikein niiden osalta ennen kuin tehdä muuta. Lähetän tarkistukseni sitten vielä tämmöinen paras tapa toimia. Mutta täytyy sanoa, että kaikki tieliikennekuolemat ja muut uhrit ovat todellinen ihminen tragedia, eikä pitäisi nyt lopettaa ennen kuin saadaan näiden onnettomuuksien määrä alas nollaan. Kiitos. Kiitos edustaja Meissner, sitten Alde. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen nyt puhumaan kollegani puolesta, joka ei pääse paikalle tänään. Hän pyysi minua lukemaan seuraavan komission aloite koskien tieliikenneinfrastruktuurin äh, direktiiviä. on tervetullut. Tarkoituksena on vähentää kuolon kolareita Euroopan unionin tieverkostosta entuudestaan, erityisesti mitä tulee ähm, hauraisiin tienkäyttäjiin. Tarkoituksena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja luoda alaa automaattisille liikennejärjestelmille. Tuen sitä, että direktiivin sovellusalaa laajennettaisiin TNT-verkoston ylikin. Tämä vaikuttaisi positiivisesti tieliikenneturvallisuuteen. Kuitenkin se, että laajentaisimme sovellusalaa vielä enemmän, kuten esittelijä on esittänyt, törmäisi subsidiariteettiin. Minä ehdottaisin, että tekisimme tämän sijaan laajan vaikutusten arvioinnin, kuten esittelijäkin esittää. Se olisi tervetullut. Tämän lisäksi on tärkeää, että me luo lisää hallinnollista taakkaa jäsenmaille tai kahdenna toimijamme, mitä tulee tieverkoston arviointiin, turvatoimiin ja raportointiin kuitenkin tuen tätä aloitetta käyttää uusia teknologioita. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä ja kiitos kaikille. Kiitos. Euh, kiitos edustaja Meissner. Ei taida enää olla puheenvuoropyyntöjä ryhmien puolesta. Ei. Selvä. No niin, sitten. Anteeksi. Edustaja Van de Kamp. Dominique, mag ik nog één vraag stellen? Ik Ik moet u zeggen, ik heb het... Eh, Kiitos. Niin, edustaja Rike, voinko kysyä yhden kysymyksen? En ole käynyt läpi tätä mietintöluonnosta mitenkään syvällisesti, mutta haluaisin tietää, mikä yhteys on tieinfrastruktuurilla ja kuljettajien koulutuksella, koska tutkimusten perusteella tiedetään se, että ihmisten tekemät virheet ovat tärkeässä asemassa näissä tieliikenneonnettomuuksissa, paljon tärkeämmässä kuin tieinfrastruktuuria. Haluaisin ottaa tämän mukaan keskusteluihin, jos ei se siellä jo ole. No, niin, no ei tämä nyt kuulu tähän keskusteluun. Tämä nyt ole oikea paikka. Tässä nyt puhutaan infroista, enemmänkin, mutta tässä kyllä yhteistyössä, jos ajatellaan infrastruktuurin luonnetta ja miten niin ne pystyvät virheitä ja erheitä vähentämään, joten tässä puhutaan turvallisuudesta kyllä ja sitten selkeän perusrakenteista, infrasta ja sen tuomasta turvallisuudesta, mutta no esitteli, annan teille puheenvuoron sitten, voitte vetää johtopäätökset ja edustaja Ajuutta voi sitten kommentoida sitä, mitä juuri sanoitte. No, nyt komission edustaja päästään vauhtiin. Joani Duukrova. Joani Du, komission edustaja, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja. First of all, thank you very... Arvoisat MEPit, kiitos jatkuvasta tuesta tavoitteellemme, eli että merkittävästi vähennetään tieliikennekuolemien vakavien uhrien määrää Euroopassa – on aina tärkeää muistaa, mikä on nykytilanne ja mistä on tultu, mutta tällä hetkellä yli 25 000 ihmistä kuolee Ervanteille teille joka vuosi 17 per päivä. Eli bussilastillinen ihmisiä, jos sen näin ajattelee. Ne ovat kaikki ihmisiä, joita perheet ja ystävät jäävät kaipaamaan. Sen takia pitää toimia nopeasti. Sen takia olemme kiitollisia siitä, miten nopeasti TRAN käsittelee tätä ja miten tärkeänä sitä pitää majakkamme tässä on tavoite siitä, että on tämä nollatavoite, eli nolla kuolemaa ja vakavaa loukkaantumista vuoteen 50 mennessä Euroopan teillä. Ja tässä nyt seuraamme järjestelmän lähestymistapaa, jossa keskittymme tietysti ajoneuvon, tietysti liikkujiin, eli kuskeihin ennen kaikkea ajajiin, mutta ei pelkästään heihin, vaan kolmas, kolmas suuri elementti on perusrakenteet, infra, eli kolmas liikkuvuuspaketti, sehän esiteltiin julkaistiin toukokuussa 2018. Siinä komissio puhui kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, jolta päättäisiin tähän nollatavoitteeseen. Ja kaikki nämä tekijät on otettu huomioon sitten tiellä liikkuessa. Eli perusrakenteet ovat nyt se, joka on tässä pääasiana. Ehdotuksessa, koska 30 prosentissa kolmas osassa kaikista tieliikennekulmissa infrastruktuurilla on merkitystä. Sen takia olemme tehneet tämän ehdotuksen, jotta voidaan tarkistaa olemassa olevaa direktiivejä ja tässä nyt on neljä pääelementtiä, joita halutaan muuttaa. Ensinnäkin pitää parantaa infraturvallisuushallinnointimenettelyjen avoimuutta ja seurantaa. Tämä on jo hyvä direktiivi sellaisena, mutta meillä on hyvin vähän tietoja ja näkyvyyttä sille, mihin toimin on ryhdytty sen jälkeen, kun näistä menettelyistä on päätetty. Haluamme muuttaa ja parantaa näitä käytänteitä. Haluamme sitten myös uuden proaktiivisen menettelyn, jolla voidaan kartoittaa varmistaa koko verkoston turvallisuus ja tässä korostetaan ennaltaehkäisyä. Siis emme halua, että onnettomuuksia tapahtuu ylipäänsä, vaan haluamme tehdä tätä arviointia jo ennen kuin rysähtää. Kolmanneksi soveltamisalan laajentaminen. Eli ei vain TNT-verkosto, vaan kaikki nämä päätiet pitää ottaa tähän mukaan. Ja sitten vielä nämä tiemerkinnät ja liikennemerkit pitää saada tähän harmonisoitua. No, käsittelisin näitä kahta asiaa, tässä keskustelussa myös käsiteltiin. Hienoa kuulla, että on tuettu nyt tiemerkintöjä ja kyyttejä. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan sitä, miten kehitetään automatisoituja ja itsestään ajavia ajoneuvoja tällä hetkellä jo. Tietyn tyyppistä automaatiota on olemassa ja teknologia auttaa kuskia esimerkiksi. Ajatelkaapa näitä tiemerkintöjä tien reunassa. Ja sitten joskus ajoneuvo voi lukea infraa niiden avulla ja sillä vältetään nämä onnettomuudet. Sitten kun automaatio lisääntyy, niin no, se on tavoitteena ja uskomme, että seuraavana vuosikymmenen tai näin tämä on tärkein asia, joka hyödyntää tiedon liikkumista. Sitten tämä otettiin useasti esille tänään myös se, mitä me teisin pidemmälle kuin vain TEN-teehen, ja haluaisin vakuuttaa teille, että aikomuksemme on pitäytyä näillä pääteillä ja suurimmilla liikenneväylillä, emmekä nyt veisi tätä alemmalle tasolle, jos ajatellaan teitä. Mutta on faktaa, että kaikki, eivät kaikki moottorit ole osa TNT-verkosta tällä hetkellä, eli nämä tiet haluaisimme kattaa nyt tämän direktiivin myötä kyllä, mutta ennen kaikkea aivan voimalla tässä TNT-verkosto tällä hetkellä on kaikkein turvallisin osio verkostoa. Se pituus on noin 4 prosenttia kaikista EU-teistä ja 8 prosenttia kuolonuhrista tulee näillä teillä, mutta jos haluamme sitten laajentaa soveltamisaladressissa kohtamaan kaikki päätiet ja moottoritiet, niin no sitten voitaisiin kattaa 15, 1, 5 prosenttia verkostosta, mutta täällä puhuttaisiin lähes 40 prosenttiin kaikista kuolontapauksista, joten vähän kun ottaisin mukaan lisää teitä, niin saataisiin merkittävä ero aikaan parantaa tätä turvallisuustilannetta teille, joten haluaisin kiittää kovasti esittelijää. Olemme hyvin tyytyväisiä luonnokseenne. Tässähän pyritään vahvistamaan entisestään tätä elementtiä, jota komissio on ehdottanut. Esimerkiksi vahvistaisitte EUn toimia näistä merkinnöistä ja liikennemerkeistä ja pitäisi myös arvioida, josko nämä liikennemerkit ja merkinnät, pitäisikö niitä harmonisoida seuraavana vaiheena. Sitten on muitakin elementtejä liittyen avoimuuteen ja mitä tietoja pitää antaa kansalaisille. No mukaan lukien mahdollisuus siitä, että tieliikennekäyttäjät voisivat raportoida näistä riskeistä ja varoista, joita havaitsevat, kun teillä liikkuvat. Meistä tämä ajatus on mielenkiintoinen ja odotamme innolla yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Yksi asia kuitenkin joihin haluaisin kiinnittää huomionne valiokuntana. Ja no, edustaja Juutto puhuikin tästä jo, nimittäin se täysivaltaisen velvollisuus suhteessa rakenteellisiin siltojen ja tunnelien suoritumiseen ja niiden, ja siis tämmöinen huoltoon myös täysin samaa mieltä tästä tavoitteesta, että pyrittäisiin ennaltaehkäisemään merkittävät katastrofit, mutta tämä olisi merkittävä lisäys suhteessa tämän hetken soveltamisalaan direktiivissä. Meidän pitää muistaa tässä myös että on eri vastuita eri kansallisilla tasoilla, mutta mielellään me tutkisimme asiaa yhdessä teidän kanssa. Mitä tavoitteeseen voitaisiin päästä lopuksi? Haluaisin kiittää teitä kovasti loistavasta yhteistyöstä. Merci, Kiitos äh, komission edustaja. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme edustaja Ajuto. Johtopäätös. Paljon kiitoksia hyvät kollegat ja paljon kiitoksia komission edustajalle näistä pohdinnoista. Äh, kollega Van de Kamp ehtikin jo lähteä. Minä halusin äh, sanoa sanasen hänelle hänen puheenvuoronsa liittyen. On aivan selvää, että inhimillinen tekijä on kaikkein suurimpia tekijöitä äh, onnettomuuden syntymisessä ja aivan selvästi tämän direktiivin sovellusalan ulkopuolella mutta on aivan selvää, että se, että laajentaisimme kaikkea sitä, mikä infrastruktuurin tasolla takaa turvallisuutta, luonnollisesti vähentäisi myöskin sitä ähm, takaa, joka kuljettajalla on äh, Tämä siis vähentää inhimillisen virheen syntymisen mahdollisuutta ja tätä kautta tieliikenneinfrastruktuuri parantaisi turvallisuutta. Ja kun te katsomme sitten tätä sovellusalaa, minä hyvin paljon pitäisin siitä, että me pyrkisimme puuttumaan infrastruktuurin laatuun, vaikka tämä nyt ei ollutkaan komission alkuperäinen ajatus. Me teemme yhdessä töitä. Minusta tämä olisi nyt hyvä mahdollisuus ottaa mukaan tiettyjä elementtejä, jotka tulevat olemaan hyödyllisiä. Mielestäni olisi hyödyksi tehdä yhteistyötä ja saada jäsenmaat äh, ilman liiallista taakkaa osallistumaan tähän työhön niin, että voisimme välttää sellaisia katastrofeja, joita olemme tässä nähneet. Mitä sitten tulee tarkistukseen. Odotan 24. päivä mennessä niitä, kuten puheenjohtaja sanoi. Tässä on hyvin nopeutettu aikataulu. Toivottavasti pystymme toimimaan sen puitteissa. Kiitoksia. No niin, tarkistukset pitää jättää viimeistään 25. lokakuuta kello 12. 25. lokakuuta kello 12. No niin. Ollaan jo etuajassa, ei hassummin. No, varmaan puoli viiteen mennessä voidaan lopetella. No, mitä enemmän edetään, niin sitä enemmän ihmisiä tulee paikalle. No katsotaan, miten tässä kukin myöhästelee, mutta no Kristin näköjään on nyt siellä lähtötelineissä. Ei sitten odottaa. No esittelijä sanoo juu ja ei. No katsotaan. Eli nyt seuraavaksi tämä EAKR ja kohesiorahastoehdotus ja puheenvuoron saa esittelijä Revaud d'Alon Bonfoy. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Niin tästä, tähän mietintöön jätettiin noin sata tarkistusta. Ja kysehän on siis kohesiorahastosta ja aluekehitysrahastosta ja yleisesti voidaan sanoa, että nuo tarkistukset menevät samaan suuntaan, eli siihen, että halutaan vahvistaa kuljetusalaa koskevia kohtia ja, ja rahoituskohtia. Ja minä olen vakuuttunut siitä, erityisesti ensimmäisen varjoesittelijöiden kokous, kokouksen jälkeen, se meni erittäin hyvin eilen, olen vakuuttunut siitä, että löydämme hyviä kompromisseja tässä aika lyhyessä ajassa, joka meille on annettu. No sitten näistä temaattisista prioriteeteista, niitä edustajat ehdottivat, jotkut edustajat halusivat temaattisia keskittymisalueita ja jotkut halusivat sitten laskea tätä keskittymistasoa. Ja kun nyt analysoin näitä erilaisia lähestymistapoja ja kuuntelin, minkälaisia mm, mielipiteitä varjoistelijoilla oli, niin löysimme oikein hyvän kompromissin, eli lasketaan tuota konsentraatiotasoa tuossa ensimmäisessä tavoitteessa, eli älykkäämmässä Euroopassa – se koskee erityisesti digialaa ja tarkoitus on antaa paikallisviranomaisille enemmän liikkumavaraa rahoittaa paikallisaloitteita ja myös, tämä koskee myös tavoitetta kolme, paremmin verkottunut Eurooppa ja neljä, sosiaalisempi Eurooppa. Eli jatkamme tästä työtä eteenpäin. Toinen varjoistelijoiden kokous on ensi viikolla Strasbourgissa ja uskon, että saamme aikaan oikein hyvän ehdotuksen tälle valiokunnalle. Kiitos puheenjohtaja. Kuulosti hyvin optimiselta. No niin, enpä tiedä nyt sitten edustaja Deli, Paas Kuka EPPn puolesta, onko ketään? No? Jaa, siellä jotain lappuja lähetellään. Edustaja Deli, olkaa hyvä. Mr. Chair. Puheenjohtaja, on kunnia taas korvata täällä kollegamme Claudia Montero. So I will read out her messages. Joten luen hänen puheenvuoronsa. Täällä on lukuharjoitukset sitten. No niin, Muutama asia. Kohesiopolitiikka EU:ssa on tärkein investointiväline, mutta kun nyt leikkaukset otettu Euroopan komission toimesta vuosille 2021-2026, niin riskinä on, että jakolinjat syvenevät Euroopassa. Toinen asia, asettainen konvergenssi, kun on nämä vähiten kehittyneet alueet kohti EU-keskustelua osoittaa, miten tärkeä EAKR ja kohesiovarat ovat, jotta voidaan vähentää eroavaisuutta unionissa. Kolmanneksi näistä syistä että esittelijä puoltaa, varastelija puoltaa siis sitä mahdollisuutta tukia investointeja lentokentillä erityisesti, kun on näitä syrjäisempiä alueita. Ja perusopimuksen artikla 349 on tässä taustalla jäsenmukaisuudelliset alueet, koostuvat yhdeksästä alueesta, ja niillä on tiettyjä rakenteellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tilanteita, joilla pitäisi olla, jossa pitäisi erityistoimenpiteitä erityisesti liittyä liittyen siitä, miten voidaan hakea rakennevaroja. Ja nämä alueet nykykaudella. Nyt pitäisi pitää edelleenkin tässä mukana, kun on esimerkiksi tällaisia erity, erikokoisia yrityksiä. Ei voida unohtaa, että kahdeksan yhdeksästä on saarialueita. Nämä toimenpiteet kompensoivat sitten lisäkustannuksia, joita ne alueet kohtaisivat lisäksi aihealueiden keskittymä syrjäisiin alueisiin artiklassa kolme ei. Tässä pitäisi panna täytäntöön. Se on sosiaalinen ja alueellinen kohesio toteutuu vain, jos unioni todella tukee vähiten kehittyneitä alueita. Neljäs asia. Valtiot, jotka saavat EAKRstä ja kohesiorahastosta varoja, niin no siinä nämä, nämä ja pitäisi olla joustavampia ja Teistä huomioon tavoite yksi ja kaksi paremmin. Tässä, tässä toimii eri tavalla kuin mitä komissio on joustoalueella tarkoittaa sitä, että on tarvittavasti vuokrasta, jota voidaan allokoida varat politiikkatavoitteisiin, jossa niitä tarvitaan. Ei pitäisi allokoida vähimmäisosuuksia näille aihealueille muille politiikkatavoitteille samaan aikaan. Tämä myös tarkoittaa vähemmän ylisääntelyä ja monihallinnon täytäntöönpano viidenneksi viimeiseksi, mitä tulee EAKRn tuossa artiklassa neljä ja kohesion osalta artikla viisi, niin puolella on sitä, että on yksinkertaista ja selkeää toimintaa, että voitaisiin tukea lentokenttäinfraa ja sitten jätehuoltolaitoksia. Oli yksi vartinen kokous, jossa käytiin läpillisiä seikkoja. Seuraava pidetään Strasbourgissa ja siinäpä kaikki edustaja Montelta, kiitos. Merci, monsieur. Kiitos edustaja Deli. Ei taida olla ketään ECR-läistä paikalla tämän puheenvuoron ALDE-ryhmälle Gesine Meissner. Pavel Telitska nimissä. Merci, monsieur le président. Autrefois, c'est moi. Palkituksen puheenjohtaja. Minä puhun nyt Pavel Teliskan puolesta tänään ja ähm, puhun nyt EPPn Delia edustavalle lukijalle niin kutsutusti. Herra Teliska kiittää tästä tekstiluonnoksesta ja pahoittelee sitä, että ei ole paikalla tänään. Hänen huomionsa ovat hyvin lyhyet, sillä hyvin suuresti hän jakaa esittelijän kannan asiassa. Tämä oli myöskin syy sille, että hän ei monia tarkistuksia asiaan esittänyt. Hän tukee muutoin esittelijän ehdotusta siitä, että ottaisimme paremmin liikennealaan liittyvät prioriteetit ja tavoitteet huomioon. Oli yllättävää, että komission aloitteessa liikenne mainittiin vain PO3-yhteyksien alla, vaikka PO2 liittyy puhtaan energian siirtymään. Suurin osa ihmisistä tässä valiokunnassa jakaa puhtaan energian tavoitteet ja pohti, miksi tätä tähän aloitteeseen otettu mukaan. Herra Teliska tukee ohjelman arviointia ja odottaa mielenkiinnolla varjoistelijoiden kesku- keskusteluja kokouksissa. Esittelijältä kuitenkin on yksi ehdotus, jota hän ei tue. Tämän hän toi jo esiin edellisessä varjostelijoiden kokouksessa. Kyseessä on ERDFn äh, varojen käyttäminen äh, äh, liikkuvan kaluston uudistamiseen tässä yhteydessä edustaja Kiliska ei voi kompromissia tukea. Kiitoksia. Ja, merci, euh, Kiitos edustaja Meissner, vihreät. No, ei ketään. Ehkäpä edustaja Ajuto ei, ei myöskään. Ohoho. Loistavaa. Sitten kue. Ei ketään. Ei. Ja komissio ei ole vielä paikalla. Ampas sittenkin anteeksi. Olkaa hyvä. Kiitos, että tulitte paikalle. Merci, monsieur le président. Um, I would like... Kiitos, puheenjohtaja. Kolme lyhyttä kommenttia. Ajatellen luonnostekstejä. Kiitos esittelijälle siitä, kun tämä nyt on kasattu yhteen ensinnäkin, mitä tulee sisältöön, mitä komission ehdottaa kirjoittanut artiklassa 2, jossa käsitellään erityistavoitteita, ja artikla 4 sitten soveltamisala. Tavoitteemme on ollut, tarkoitus on ollut oppia 2014-2020 jaksosta ja pitää tavoitteen kuvaus ja soveltamisala niin lyhyenä ja su- suoraan kuin mahdollista. Pyrittäisiin varmistamaan tässä siis riittävä jousto ohjelmointi prosenttitasolla ja toisaalta pitäisi välttää, se tapahtuu joissain määrin aikaisemmalla kaudella tai 14-20 kaudella, jossa päädyttiin meistä liian pitkään ja kuvailevaan luettelon mahdollisesta sisällöstä, eikä ollut tarvitse lyhyitä selkeitä tavoitteita. Tämä oli nyt siis perusteluna tässä. Toiseksi, ajatellen sitä, mitä ollaan yritetty saavuttaa mutta he haluavat keskittymän kautta. No, paljon on keskusteltu siitä, josko tämä temaattinen keskittymä pitäisi sitä soveltaa kansallisella tasolla tai niin kuin nyt aluetasolla. Komis- komissio ajatteli, että toimittaisiin kansallisella tasolla. Ja, no jos siis silloin tehdään, niin silloin tarvitaan enemmän joustoa aluetasolla sen myötä, koska silloin äh, eri alueiden ei pidä täyttää näitä samoja prosenttilukuja, mikä on nyt tuo tilanne tällä hetkellä, koska 1920 oli tuo alue luottuvuus. Eli kun on tätä kansallistasoa tuohon temaattiseen keskittymään, se sallii vaihtelun alueelta toiselle riippuen eri alueiden ominaispiirteistä ja tarpeista. Toiseksi temaattista keskittymästä haluaisin korostaa siitä sen verran, että haluamme kovastikin sitä, että EU varan käyttö keskittyy EUn avain prioriteetteihin ja EUn avain prioriteettit, jotka meillä nyt on, ovat ilmastoasiat ja innovointi. Riittävää joustoa on ehdotuksessa ottaa mukaan muut osa-alueet myös. Jäsenvaltiot ja alueet voivat käyttää näissä varoja siis muissakin osa-alueissa, mutta haluamme ma- nyt maksimoida EU-varojen käytön hyödyn ja sen takia olemme kohdentaneet toimintaa voimakkaasti, jos on toimiin ja innovointiin. Sitten lopuksi tämä tulee johdonmukaisuuteen. No, tässä pitää ottaa huomioon EU-painopistealueet. Lisäksi yritimme tietysti artiklassa kuusi ottaa huomioon nuo negatiiviset prioriteetit ikään kuin, joten tässä on artikla kuusi ja poissuljettu tutkimiset, niin tässä tavoitteena on toimia johdonmukaisesti suhteessa EU-politiikkallismistapaan, esimerkiksi mitä tulee jätteisiin tai laajakaistaan. Lisäksi tässä on yritetty oppia aikaisemmista kokemuksista, joten tässä on suojattu pois liikenneinfrastruktuurit, ja tämä perustuu pitkälti, että on ollut negatiivisia kokemuksia aikaisemmin menneisyydessä, erityisesti, kun oli ekan raportti kaksi sitten tilintarkastustoimistomalta siis, ja tämä liittyy tuohon johdonmukaisen viestin lähettämiseen 20 vuoden jälkeen komissiolta. Kiitos. Merci. Kiitos paljon komission edustaja, esittelijä, jos teille sopii, niin edustaja De Monte pyysi puheenvuoron. En tiedä, miten tässä nyt on tapana toimia yleensä, mutta edustaja De Monte, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä yhteydessä hiukan ähm, kommentoida. No, hyvin suuresti esittelijän kanssa samoilla linjoilla ja samaa mieltä hänen kanssaan. niin haluaisin minäkin korostaa vielä sitä, kuinka tärkeää on alueellinen eikä kansallinen lähestymistapa omaksua erityisesti, mitä tulee prioriteettien valintaan. Meillä on eurooppalainen todellisuus, joka on hyvin moninainen, erilainen eri maissa ja myöskin maiden sisällä näemme, että alueellisia vaihteluita on. Ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi rahoituksessa seurata tätä todellisuutta jäsenmaiden sisällä. Ja liikenteeseen liittyen minun täytyy todeta, että minä en ole samaa mieltä sen linjan kanssa, mikä on valittu, eli alueellisten lentokenttien sivun jättämisessä, sillä Nämähän ovat äh, sellaisia yhteyksiä, jotka palvelevat äh, vähemmän yhteyksissä olevia alueita ja myöskin äh, luovat verkostoa päälentokontille. Mielestäni ei ole otettu tässä ehdotuksessa huomioon sitä pyrkimystämme olla yhteyksissä paremmin alueisiin, alueiden moninaisuutta ja sitä, että pyrimme tukemaan vähemmän verkostoitunutta aluetta. Eli minä haluaisin tässä kuitenkin puolustaa alueellisia lentokenttiä ja myöskin syrjäisempiä alueita. Me kaikki tiedämme tämän. Meidän täytyy syrjäisiä alueita tukea, jotta siellä olisi palveluita ja myös siksi, että voisimme siellä kasvua saada aikaan. Miksi päivä vaikka turismia, olemme kaikki tämän nähneet. Voisimme tilintarkastustuomioistuimen periaatteita ähm, seurata, kun he suosittelevat äh, välttämään tiettyjä toimia. Ja äh, toisaalta, jos ajattelemme turismia, josta me myöskin huolehdimme tässä valiokunnassa, on totta, että nämä syrjäisimmät alueet ovat ehkäpä kaikkein köyhimpiä ja ne tarvitsevat enemmän äh, kehitystä ja siellä pitäisi kasvattaa taloutta. Mielestäni tämä on Euroopan kolmanneksi tärkeintä talouden alaa, ja sitä pitäisi myöskin siksi tukea. Kiitoksia. Kiitos edustaja De Monte. Sitten tähän loppuun edustaja Revaudalon. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin aluksi vaikka kaikki varjoistelijat eivät ole täällä paikalla, niin olemme aiemmin kyllä käyneet oikein rakentavia keskusteluja meidän kaikkien esittelijä varjostelijoiden kesken. Ja nyt tarkoituksena on korostaa sitä, että alueet ja paikallisviranomaiset tarvitsevat lisää kapasiteettia toimia välittömästi heitä koskevissa asioissa, eikä, eikä minkään joustavuusvälineen kautta, vaan ihan suoraan. Ja sen puolesta mekin täällä Euroopan parlamentissa työskentelemme, mekin edustamme täällä kuitenkin lopulta alueita ja olen konsultoinut myös alueiden komitea tässä mietintöä laatiessa. Ja kuulin tässä, mitä sanottiin näistä erittäin syrjäisistä alueista ja kyllä todella ymmärrän niihin liittyvän huolen ja tietysti täytyy ottaa myös ne huomioon ja tukea ja kannustaa kaikkea, mitä siellä – näillä erittäin syrjäisillä alueilla voidaan kuljetus- ja liikenneasioissa tehdä. No sitten junakalusto, se, että sitä ei oteta tähän mukaan. Meillä on paljon sellaisia alueita, joiden pitäisi pystyä ostamaan tätä junakalustoa, mutta eivät voi sitä tehdä näiden sääntöjen puitteissa. Prioriteetithan on eurooppalaisella agendalla päätetty. Ja varjoesittelijäkokous ensi viikolla varmasti pääsee hyvään lopputulokseen ja toimimme oikein kunnianhimoisesti, jotta nämä alueet voivat hyödyntää kaikkia niille tarjolla olevia mahdollisuuksia. Kiitos puheenjohtaja. Ja vielä anteeksi, niin unohdin lentokenttäinfrastruktuurista, eli sama asia koskee niitäkin, eli nämä hieman syrjäisemmät alueet ovat tässäkin tärkeitä ja ne otetaan myös tähän, tähän mietintöön mukaan. Ei ainoastaan nämä keskeisellä sijainnilla toimivat lentokentät, vaan myös, myös alueelliset, koska ne ovat osa tätä rakennetta ja sinne voi tulla esimerkiksi lentoja EUn ulkopuolista maista. Myös tämä pitää huomioida. Kiitos. Kiitos edustaja Hovidalan. Muistuttaisin, että äänestys pidetään valiokunnassa 15. marraskuuta joten varmasti sitä ennen saadaan keskustelut käsittelyt käyttöä läpi. No niin. Toisin kuin valtion rautatiet, niin tässä ollaan aikataulusta edellä. No, ottaa huomioon, että herra Heriks tilintarkastustuomioistuimesta on paikalla. No katsotaan, ehkä voisimme tässä vielä puksuttaa eteenpäin. Voisitteko siis, herra Heriks, pitää esityksenne suurnopeusrautatieistä? No niin, kiitos eh, herra Heriks. Hän edustaa tilintarkastustuomioistuinta siis ja esittelee tutkimuksen joka julkaistiin kesäkuussa. Tässä käsitellään näitä suurnopeusalta teiden strategisia realiteetteja ja tehokkuutta. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Aina ei olla tästä käyty niin tarkkaan läpi. No, tilanne Euroopassahan on joskus hieman heterogeeninen, joten Herra Heriks, olkaa hyvä. Puhukaa niin kauan kuin haluatte, mutta ei, älkää kuitenkaan liioitelko. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. No niin, nyt suurnopeusrautateiden hengessä tässä on aikataulusta edes, edellä, joten hienoa, että voidaan käydä nyt läpi tämä esitys aloittaa. Eli nyt esittelen tämän raporttimme käydään läpi tärkeimmät suositukset ja tietysti sitten herra Tion tiimistämme, me olemme valmiit vastaamaan lisäkysymyksiin myös. No miksi kävimme läpi näitä kysymyksiä? No tässä oli korkeita riskejä, ajatellaan taloudellisuutta tota, budjettin osalta, ja tässä on nämä kolme englannin E, eli tehokkuus, vaikuttavuus ja sitten myös tämä talous, economy. No tässä piti huomioida noin korkeat kulut per kilometri, kun on näitä suurnopeusrautateitä. Ne on todettu, että näin on että tulee tehokkuuteen. No, tässä on tiettyjä budjettiylityksiä, viivästyksiä, myöhästymisiä käyttöönotossa ja sitten vaikuttavuus, no se oli rajallinen sen kautta, että tavoitteisiin ei oltu päästy esim. miten on parannettu tätä ympäristönormien ottamista ja sitten toisaalta miten taakka on kevennetty perinteisessä verkostossa. No oli näitä riskejä sen lisäksi myös oli nämä EU-varain ja vuonna 2020, se oli tässä merkityksessä osassa. EU 23,7 miljardia euroa on antanut näihin investointeihin suurnopeuslauta tieverkostoihin ja lisäksi myös 4,4 miljardia euroa, kun on ollut muita liikennejärjestelmiä, jotka liittyvät, jotka tosiaan liitännäisjärjestelmiä liittyen näihin Suurin osa varoista tuli tästä jaetusta hallinnosta 26, 62 äh, prosenttia. Ja tässä katsotte tuota kuvaa, sinä näette ylhäällä oikealla, sitä näkyy, miten nuo varat jakautuvat eri jäsenvaltioille. Huomataan, että Espanja vie tästä lähes puolet, eh, kun, eli 47,3 prosenttia on Espanjan osuus, 11 miljardia euroa. Ja tässä sitten huomataan, että miten jatkuu tai siis äh, kun nämä rakennus, jälkiasennukset on tehty, niin sitten Espanjassa on maailman toiseksi suurin suurnopeusreitistö äh, Kiinan jälkeen. No mitä se nyt on huomattu toiminta? Otettiin, kävimme läpi kymmenen suurnopeusreittiä ja sitten vielä neljä rajaylitysyhteyttä käytiin läpi ja kaiken kaikkiaan 30 EUn yhteen hanketta käytiin läpi aikavälillä 2000-13. Ne olivat tässä tarkastelun kohteena yli 5000 kilometriä tai yli 50 prosenttia suurnopeusreitteistä käytiin läpi, läpi jotka ovat valmiit tai vielä rakentamisvaiheessa. Nämä analysoitiin ja arvioitiin. Ja sitten tuossa kartassa näette tuon vihreän osuuden. No, näitä nämä valtiot, joissa näitä tarkastuksia me teimme, joissa kävimme vierailla Saksa, Espanja, Ranska, siis Italia, Itävalta ja Portugali nämä kuusi valtiota. No, 24 prosenttia koko EU-yhteisrahoituksesta menee niihin. Eli hyvin suuri kattavuusaste, jos ajatellaan materialiteettia näiden varojen käytön osalta. Sitten eteenpäin nämä toteamuksemme. Ensimmäinen osio, strateginen suunnittelu ja mitä löydöksiä on tehty. No, tässä todettiin, että realistisia pitkän aikavälin EU-suunnitelmaa ole olemassa – tai sitten se sun vaikka olemassa, että no se ei perustu uskottavaan analyysiin sen takia mistä mieltä, että komissio suunnittelema kolminkertaistaminen, tai siis se, että komissio ehdottaa sitä, että olisi kolme kertaa enemmän näitä rautateitä, 30, no nyt 13.19 vuoteen 2030, no tähän ei voida päästä. Euroopan komissio ja koordinaattorit niillä ei ole riittävästi välineitä tai valtuuksia, kun päätöksiä tehdään rajat ylittävissä hankkeissa. No niitä jäsenvaltioita, jotka sopivat vain näistä omista reiteistään sisäisesti ja lopputulos on, ettei todellista EUn suurnopeusreitistöä rautatieverkkoa ole, vaan kuten otsikossa sanotaankin, meillä on vain tällainen tehoton tilkkutäkki ja jäsenvaltiot suuntavat tässä kaikkia toisistaan eristyksissä näitä omia verkostojaan. Tämä johtaa riittämättömiin huonoihin kansainvälisiin yhteyksiin ja hyvin vähän vain tulee eurooppalaista lisäarvoa, kun on näitä EU-yhteisrahoitusta infrahankkeissa. No ehkä pari esimerkkiä tästä, jotta tämä on selkeämpää, mitä tällä tarkoitamme. Ensimmäinen esimerkki liittyy reittiin München Verona jossa on tämä Brennerin pohjatunneli siinä välissä. No tässä on eri prioriteetteja, kun on rakennettu tätä verkkoa, tätä rautatieverkkoa ja sitten aikataulutkin ovat vaihdelleet jäsenvaltiosta Toisaalta johti siihen, että koko käytävällä on tällaisia 2400, siis tällaisia ongelmia tulee olemaan, eli yli puoli vuotta tulee kestämään ennen kuin nämä investoinnit kantavat hedelmää, ja tässä nyt pitää ottaa huomioon, että 2020 kauden Itävalta Italia, tässähän rakennustyössä ja 1,85 miljardia euroa ovat äh, käyttäneet. Äh, Toinen esimerkki, yhteys Portugali ja Espanjan välillä. Suurnopeusyhteys siis Madridin ja Lissabonin välistä suunniteltiin kaiken kaikkiaan EU-rahoitusta. Annettiin 436 miljoonaa euroa tälle välille. Sitten teimme tarkastuksia 2017 ja 16. No, silloin rakennustyöt Portugalin puolella alkoivat, mutta työt suurnopeusjärjestöllä Espanjan puolella no, noin, päättyvät noin 6 kilometriä ennen rajaa, niin kuin tästä kuvasta näettekin. Eli ei ole mitään rajat ylittävää suurnopeusyhteyttä Portugalin ja Espanjan välillä. Näistä esimerkiksi näkee, että ei ole mitään yhteistä strategiaa, vaan tämä kansallisten strategioiden tilkkutäkki. No sitten nämä suositukset haluaisin käydä läpi vielä, jotta tämä tulee havainnollisemmaksi. Komissio ehdotimme sitä, että se pitäisi laatia realistinen ja avoin pitkän aikavälin toteuttamissuunnitelma. Erityisesti sen pitäisi keskittyä tässä rajat ylittävään ulottuvuuteen liikenteessä. Komission pitää konkreettista sääntelyä transeurooppalaisesta rajoista työstää, jotta sitten suurnopeusyhteydet tulisivat osaksi tätä ydinverkkoa. Ja toinen tärkeä sääntelyyhteys, verkon Euroopan välinen asetus, no tässä asetuksessa pitäisi olla, ja siis yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pitäisi olla vahvempia tämän välineitä komissiolla, jotta ten IT-säännökset tässä pääset nopeammin eteenpäin. Eli oikeudellista sääntelyä pitää tässä parantaa. Esimerkiksi tässä on tehty jo, ja kyllä tässä nyt mennään oikeaan suuntaan. Sitten toinen osio, se miten valmist... no, niin mitä hankkeita käytiin läpi tässä, huomattiin puutteita. Tarkastuksessa me huomattiin, että laatu ei ollut tarpeeksi hyvä, kun arvioitiin, mitä tarpeita oli ja valtioissa säästöpäätöksiä tehdään jäsenvaltioissa ja ne perustuvat usein poliittisiin päätöksiin ja vain harvoin. Tässä on mitään todellisia kustannushyötyanalyysejä taustalla. Tämä johtaa tehottomaan käyttöön ja se sitten valitettavasti ei ole poikkeus, se on vaan sääntö, niin kuin on todettu. Ja, ja niin kuin tässä tulen selittämään, oli tiettyjä viivästymiä rakennustöissä, Yli puolessa tapauksista oli 10 vuotta viivästystä rakennustöissä. Huippuna oli 18 vuotta välillä Milano, Venetsia. Ja sitten paljon budjettiylityksiä oli noin 25 miljardia euroa kaiken kaikkiaan, kun käytetään nämä 10 yhteyttä, eli lähes 20 prosenttia alkuperäinen arvio oli ylittynyt. Pitää vielä sanoa tähän, että ylitykset eivät suoraan budjettiin. Välttämättä vaan, tai siis EU-budjetti on vaan, ne pitää kattaa kansallisesta budjetista. Ja sitten suurnopeusyhteyksien infra, no, ovat hyvin kalliita. Kulut ovat noin 25 miljoonaa euroa per kilometri. Jos ajatellaan näitä kymmentä reittiä, joita läpi, ja sitten arvioimme, että paljonko kulut ovat sitten, jos halutaan säästää minuutti tuota matka-aikaa näiden suurnopeusyhteyksien kautta, no siinä kustannus per minuutti oli 90 miljoonaa euroa. 90 miljoonaa euroa. Vaikuttavia lukuja, joita tässä käsittelemme. Ja poliittisissa keskusteluissa no, pitää tietysti huomioida myös. Sitten totesimme vielä, että nämä keskiarvonopeudet näissä erityisen nopeissa junayhteyksissä olivat vain 45 prosenttia, eli alle puolet eh, tuosta korkeimmasta maasta kapasiteetista osoittaa meille, että erittäin hyvin nopea juna eh, ei täytä kapasiteettien. Eli on paljon potentiaalia kyllä tehdä säästöjä miljardien eurojen tasolla. Ja tästä voidaan antaa esimerkkejä. Eli tässä pitää tuota potentiaalipano positiivinen esimerkki on Italiasta löytynyt. Haluamme myös esittää positiivisia esimerkkejä. Välillä Venetsia, Trieste. Siinä työstettiin tuota alkuperäistä suunnitelmaa ja sen jälkeen päätettiin muokkaustöistä ja sen kautta 5,7 miljardia euroa investointikustannuksia säästettiin ja matka-aikaa oli vain 10 minuuttia enemmän Eli siis 10 minuuttia matkaka kasvoi, mutta 5,7 miljardia euroa sen myötä säästyi, joten nämä luvut kertovat kyllä paljon. Ne saavat äh, ajattelemisen aihetta aikaan. Eli välttämättä ei pidä rakentaa suurempia kaikkialle. No, suositukset siis komissio ovat tällaiset, ja komissio pitäisi myös ottaa huomioon tuo EUn yhteisrahoitus ja tietyt ehdot siihen liittyen. Eli kun käydään läpi ne tarvearvointia suurnopeusyhteyksiin, osalta, niin silloin pitäisi käydä läpi strategisia hankkeita, jotka laitetaan prioriteeteiksi. Tarvitaan yhteys tehokkaaseen toimivan kilpailuun ja sitten tärkeät tavoitteet pitää määritellä paremmin ja sitten komission pitäisi yksinkertaisesti rajoitettua yhteistyötä, jos ajatellaan kansainvälisiä säännöksiä, ne ovat aivan monimutkaisesti maksavat, tai viettää paljon aikaa, ja sitten kun on tällaisia keskittyjä asetuspisteitä, niin sanomme niin one-stop shopit näille eri muodollisuuksille, jotka toteutuvat molemmin puolen rajan. No tässäkin on parantamisen varaa. Kolmas osu, osio sitten. No tässä on huomioon kansalaisen näkökulma. Mitä palveluja nämä markkinat tarjoavat ihmisille, mitä, mitä tulee hintoihin, matka-aikaan ja varaus, lippuvarausmahdollisuuksiin. No tässä totesimme, että totta kai suurnopeusyhteydet ovat nopeampia kuin perinteiset junat, mutta joskus hitaampia kuin lennot mutta kuitenkin pitää ottaa huomioon keskustasta keskustaan, ovelta ovelmatkaa, oli kyse Milano, Barcelona tai Berliini, München, niin siis totesimme, että jos on tarjoamaan tarjolla, niin silloin myös suurnopeusyhteydet ovat kyllä kilpailukykyisiä tarvittaessa, että tätä ei pidä unohtaa. Tietysti riippuu yhteydestä. Paljon vaihtelua on. Totesimme ongelmia lippujen myynnin osalta. Tässä rautatiet pärjätään huonommin kuin ilmaliikenne, lentoliikenne, joten tässä pitää vielä kirja junien kohdalla. Ja sitten myös kaiken kaikkiaan, mitä tulee tietoihin, jos ajatellaan junien oikea-aikaisuutta. Tämä on tärkeä asiakkaille ja asiakastyytyväisyydelle. Tämä siis nämä kansalaisaspektit, joista puhun tässä, ei ole vielä huomattu tyydyttävää normia. Sitä ehdotamme komissiolle suosittelemme että se teisi tukea rautatiesektoria, tarvitaan sille tukea, että päästäisiin ratkaisuihin, jotta olisi yksi sähköinen lippu, tämä niin sanottu single e-ticketing järjestelmästä pitäisi kehittää, ja sitten suurnopeusyhteydet pitäisi ottaa tähän myös mukaan. Ja sitten myös tiedot kansalaisille, niitä pitää parantaa, mitä tulee asiakastyytyväisyystietoihin. Ja no, lentoliikennessähän tämä on jo melko pitkä lailla nyt. Sitten viimeiseksi vielä kestävyys- ja vaikuttavuusarviot. No kustannustehokkuus oli rajallista ja kestävyys ei ole tässä tarpeeksi hyvä investoinnin osalta, jos ajatellaan suunnitelmasyhteyksiä valmistumisen jälkeen. Ja totesimme siis, että vähemmän matkustajia käytti näitä suurempisyhteyksiä. Eli tämän benchmarkin alapuolella, jota komissio itse oli asettanut itselleen, ja jota on 9 miljoonaa matkustajaa vuodessa yhdellä linjalla. Kolme seitsemästä linjasta. Sinne todettiin, että nämä matkustajamäärät laskevat merkittävästi 50 prosenttisesti jopa. Tämä johtaa suuriin riskeihin, eli että EU-yhteisrahoitus vartijoita käytetään näitä reittejä varten, eli näille 2,7 miljardia euroa käytetään tehottomasti. Eli tässä vaikuttavuus ei toteudu ja tehokkuus. Ja toiseksi sitten kämillä tämä vaikuttavuusalueet, ja kun oli 9.14 läpikäydystä reitistä, niin niillä potentiaalisten matkustajien määrä ei ollut tarpeeksi korkea, jotta voitaisiin saada kestävää edistystä aikaan. Tässä siis riskelmässä ehkä on kyse ollut vääränlaista investoinnista, joilla ei tullut maan taloudellista tuottoa tarpeeksi. Sitten yhteen toimivuutta puuttuu, jos on rajat ylittäviä suunnitelmusyhteyksiä. Edelleen on noin 11 000 kansallista säännöstä, vaikka me 2010 vuonna annamme suosituksia tästäkin. Puhumme näistä teknisistä ja hallinnollisista esteistä, joista pitää päästä eroon. Toisaalta ei ole yhteisiä säännöksiä saumattomalle kilpailusuoritalle rajat ylittävälle suurnopeusyhteyksille, eli junnien. Pitää aina pysähtyä rajalle Espanjan ja Ranskan välillä esimerkiksi Italian ja Itävallan välillä. Ja sitten aikaa valuu hukkaan, vaikka kyse oli siitä, että pitäisi saada aikaan suurnopeusyhteys. Sitten vielä sanoisin, että tässä toiminta on väliä monimutkaisella, niin se johtaa siihen, että vapaata pääsyä ei ole markkinoille vielä, jos ajatellaan kaikkia jäsenvaltioita. Sen takia syy Ranskassa ja Espanjassa on todettu puutteita. Ja kilpailu on vääristynyttä, jos ajatellaan tieliikennettä muussa. Sitten tämä käyttäjä ja saastuttaja periaate ei tässä toteudu ja sitten sääntelyviranomainen äh, tästä vielä puuttuu. Miten saataisiin aikaan siis reilua kilpailua? Ja sitten viimeinen, viimeiset kolme suositusta. Komission pitäisi kaikki esteet, erityyppiset esteet saada syrjätettyä, jotka tekevät hallaa yhteen toimivuudelle. Komission pitää tehdä paremmin jäsenvaltion kanssa, jotta EU-säännökset tässäkin myös pannaan täytäntöön kunnolla. Ja lopuksi komission pitäisi kilpailua eri liikennemuotojen välillä vahvistaa sitä kautta siis, että huomioitaisiin nämä ulkoiset kustannukset paremmin kaikilla liikenteen aloilla ja pitäisi myös valvoa toimintajatamalla puheenjohtajat, naiset ja herrat. Siinäpä esitykseni. Olemme valmiit vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Eh bien, Merci. Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä kyllä hiukan hämmentyy. Edustaja Vindvan Dekampo, ole hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, minä puhun hollantia. Deutsch war so schnell. Koska puhun saksaa niin hitaasti, niin tässä sama nyt sitten hollanniksi. Niin, tuo esitys meni niin nopeasti, että oli hiukan vaikea pysyä siinä kärryillä, mutta yritän tässä kuitenkin muutaman huomion esittää. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kuten jo totesin aiemmin, niin tilintarkastustuomio istuinta pidetään vähän sellaisena turhana lisäkkeenä, että sieltä tulee hyvin kriittisiä kantoja komission ehdotuksia kohtaan. Ja minä itse asiassa olen oikein kiitollinen tilintarkastustuomioistuimelle siitä. Mutta minulla on tässä useampikin kysymys, jotka halusin esittää. Olen ymmärtänyt, että nämä euroopan liikennekäytävät palvelevat myös näitä suurnopeusrautateitä, mutta ehkä en ole oikeassa. Jos kyseessä on tällainen Euroopan laajuinen liikennekäytävä, niin eikö sinne silloin automaattisesti rakenneta suurnopeusrautatie myös? Mutta nyt sain sitten teidän esityksestänne, herra Heriks, sen vaikutelman, että tähän liittyy erilaisia näkökantoja. Voitteko selventää hieman tätä asiaa? Ja toinen kysymys liittyy sitten kansallisiin viranomaisiin. Ymmärsin, että Euroopan laajuiset liikennekäytävät eivät aina ole kansallisten viranomaisten seurannassa, eivätkä edes välttämättä niiden hyväksymiä. Sehän on vähän outoa, koska niihin kuitenkin sijoitetaan miljardeja euroja. Ja jos kansalliset viranomaiset eivät sitten pidä näistä käytävistä, niin se varmaan aiheuttaa ongelmia. Ja sitten sanoitte, että aina ei ole tarpeellista rakentaa suurnopeusrautatietä nimenomaan. Ja että paljon voitaisiin tehdä myös vain parantamalla näitä olemassa olevia rautateitä, mutta ehkä tässä on kyse sellaisesta arvostuksesta. Suurnopeusrautatie tuntuu ja kuulostaa hienommalta – mutta tämän tyyppisiä hankkeitahan ei, ei pitäisi EUn rahoittaa. Ja sitten seuraava kysymys koskee sitä, että kaikkien pitäisi päästä vaikuttamaan ja, ja osallistumaan, mutta sehän totta kai aiheuttaa viivytyksiä. Voitaisiinko kansalaisten osallistuminen hoitaa jotenkin paremmin rakennetulla tavalla? En nyt halua sanoa, että sitä jotenkin rajoitettaisiin tai, tai estettäisiin, mutta no, kiinalaisillahan on tähän vähän erilainen lähestymistapa ja he rakentelevat näitä suurnopeusrautateitä nopeasti vähän sinne ja tänne. No ja sitten seuraava asia on kauhea, että meillä on 11 000 kansallista säädöstä liittyen tähän asiaan ja pitääpä miettiä, että mitä esimerkiksi edustaja Rike on tehnyt täällä vuosikymmenien ajan, kun näin edelleen on. Mitä lainsäätäjät ovat tehneet? Entäpä ERA, rautatieliikennevirasto? Eikö sillä ole tässä mitään roolia? Eikö sen pitäisi pystyä tähän lausumaan joitakin viisaita sanoja ja vähän parantamaan tätä tilannetta? No ja sitten vielä lopuksi Ranskan suurnopeusrautatiemarkkinoiden avaaminen. Ei niitä taideta olla kovinkaan paljon avaamassa. Tuntuu, että ne pidetään kyllä aika lailla kiinni ja ulkomaalaiset ulkopuolella. Ja neljännessä raideliikennepaketissa ei näin pitänyt käydä. Kiitos edustaja Van de Kapp. Edustaja Ajala Sender. eh, gracias. ya hemos, eh, eh Paljon kiitoksia. Meillä on ollut jo mahdollisuus keskustella tästä mietinnöstä herra Heriksin kanssa, ja hän on sellaisella kannalla, jossa, jonka kanssa minä en voi olla samaa mieltä, sillä Itävallan edustajana hän on tehnyt jo hyvin kriittisen huomion Rennerin hankkeesta ja tämä tapahtuu sellaisella hetkellä, jolla mielestäni asiat ovat muuttuneet hyvin paljon Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen. Tiedämme, että olemme pyrkineet eh, Euroopan laajuista rautatieverkostoa luomaan matkustajaliikenteeseen ja rahtiin. Ja tiedämme, että tämä täytyy tehdä keinolla millä hyvänsä, muuten meidän on pakko käyttää tieliikennettä. Eli autoja, rekka-autoja, ehkä jopa lentokoneita yhteyksissä. Ja tässä mietinnössä todetaan jo, että rautatieliikenne on paljon tehokkaampaa. Se on paljon parempi vaihtoehto kuin ilmaliikenne. Tämä on aivan selvää. Ähm, herra Harriks, minä uskon, että te olette puolueellinen oman maan tilanteen vuoksi. Olette äh, suurnopeus rautatieyhteyksiä vastaan. Ja kun ähm, tässä on tuotu kaksi yhteyttä esiin tai kaksi raidelevyyttä. Onko tämä jokin ongelma? Tämä on jotakin, mitä meillä on ollut entuudestaan. Ja tässä puhuttiin siitä, että rautatieyhteyksiä vältellään. En tiedä, mistä yhteydestä te puhutte. Äh, ehkäpä lyhyestä lyhyistä matkoista ja sitten tämä 300 000 Mistä te itse asiassa puhutte, kun te puhutte näistä säästöistä ja sitten nämä 11 000 sääntöä? Tämähän viittaa jonkinlaiseen espanjalaisen vitsiin, mutta Haluaisin joka tapauksessa tietää, onko tilintarkastustuomioistuin ottanut neljännen rautatiepaketin Euroopan parlamentin ja neuvoston ja komissin työn huomioon, jotta voisimme yksinkertaistaa asioita, jotta voisimme yksinkertaistaa rajat, rajan ylityksiä. Kiitoksia. Edustaja Ajuto. Grazie, allora. Ja paljon kiitoksia. Minulla on kysymysten sijaan hiukan huomioita. Ellen nyt ymmärtänyt väärin, me olemme tässä seuranneet numeeriseen pohjaan pohjaavaa esitystä, joka toteaa, että suuryhteys, suurnopeusyhteydet eivät aina toteudu ja tässä on analysoitu niitä menneitä vuosia, joina TNT-verkostoa on luonnosteltu ja joina se on vakautunut ja nyt me tarkastelemme suurnopeusyhteyksiä ja todennäköisesti tässä Tätä kertomusta pitäisi siis suurimmassa osassa tapauksia tarkastella. Jos meillä on yli 50 prosenttia matkustajista mukana, me olemme nyt puhumassa sellaisesta matkustustavasta, joka ylittää ennakoidun tarpeen hyvin, hyvin suuresti. Ja meidän täytyy kustannus äh, hyötyanalyysien pohjalta sellaiset, jotka ovat realistisia, tehdä investointipäätökset ja meidän täytyy todellakin pyrkiä ähm, hyödyttämään kansalaisia, ei kansalaisia vakuuteta sillä tavoin, että 90 ähm, miljoonaa pitää johonkin minuutin äh, nopeampaan yhteyteen investoida, että säästää minuutti ja se, kuinka perustelemme kaiken tämän rahan käyttämisen, jos me sillä vain voitamme minuutin matkustusajassa, ei riitä. Kuinka me oikein nyt etenemme, minkälaisia muita tutkimuksia olemme tekemässä, jotta voisimme muuttaa toimintaa, mitä tulee näihin Ähm, suurnopeusyhteyksiin, jotta voisimme ähm, suunnittelua muuttaa. Minkälaisia muita tutkimuksia meillä on, jotka voisivat äh, ähm, auttaa syvällisessä suunnittelussa. Myöskin komission jäsen Bulls, kun kolmannesta liikkuvuuspaketista keskusteli hiukan aikaa sitten, totesi, että meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin uudet vaatimukset, jotka liittyvät sanoisin näihin verkostoihin ja uudet nykyaikaisemmat arvioinnit, jotta voisimme muuttaa mahdollisesti sitä lähestymistapaa, joka meillä on näihin investointeihin ollut. Eli miten mitä te sanoitte, sanoisitte nyt näiden analyysien pohjalta asiaan? Kiitoksia. Mikrofoni. Demonte, Kiitoksia puheenjohtaja. Minullakin on kysymys ja sitten muutamia huomioita. Minä tulen Friuli, Venetsia Julian alueelta ja todellakin siellä Triesten ja Venetsian yhteyttä on nopeutettu ja tämä hyödyttää taloutta mutta, mutta meillä on aina kääntöpuoli asiassa. Täytyy sanoa, että minun alueeni väestö tuntee olevansa hiukan syrjäytetty tästä kansallisesta suurnopeusyhteydestä. Ja myöskin tähän liittyy se tosiasia, että tällaiset työt luovat katkoksia, jos meillä ei ole suurnopeusyhteyttä. Tällä välillä on muita yhteyksiä ja myöskin tämä trieste Venetsia on luonut hiukan verkoston kehitykseen hidastumista. Ja tämän lisäksi meidän täytyisi tarkastella sitä, minkälaisia vaikutuksia asialla meillä on taloudellisia hyötyjä, mutta minkälaisia haittoja liittyy näihin yhteyksiin ja myöskin niihin linkkeihin, joita meiltä verkostosta puuttuu. Ja sitten mitä tulee alueisiin, suurnopeus yhteyksien kehittämisessä. Meidän täytyy tehdä analyysi asiasta. Meidän tarkoituksemme on palvella suurta yleisöä sen sijaan, että me tekisimme vain taloudellisia analyysejä. Ja minä ymmärrän kyllä tässä yhteydessä, että meillä on paineita, mutta täytyy ottaa huomioon myöskin ympäristölliset hyödyt, kun me tarkastelemme hyötyjä, tehokkuutta suurnopeusyhteyksissä. Näihin liittyy myös mahdollisuus vähentää päästöjä, kun käytetään rautatieyhteyttä sen sijaan, että ajettaisinkin autolla. Tämän lisäksi minun mielestäni matkustajien vähentyminen, tämä voisi olla myöskin jotakin, mikä ei itse asiassa johdu tehokkuudesta, vai tehokkuudesta, vaan siitä, että talouskriisi on ihmisten liikkuvuutta vähentänyt tai tällaisten palveluiden käyttöä, jotka ovat tietyllä tavalla korkean tason palveluita. Paljon kiitoksia. Kiitos edustaja De Monte. Haluaisin itse esittää vielä kantani tästä aiheesta ensimmäinen kommentti, joka esitettiin, oli, että no, tämä yhteentoimivuus, niin no, nämä järjestelmät ja normit, niin no, eran työ puksuttaa eteenpäin. Ja tässä kerätään näitä lukee No 11 miljoonaa tuo luku tulee ERAlta, tietääkseni virastolta, joten kyllähän tässä on aikataulu normeista ja harmonisoinnista, joka on olemassa, joten kyllä tässä eteenpäin mennään. Muutama kysymys ensinnäkin. Voisitteko ehkä hieman puhua tarkemmin tuosta hiilipäästöstä globaalisti, jos otetaan huomioon rakennustyöt muun muassa. Ja sitten yksi aihe, josta ette puhu ja joka on minusta tärkeä, on kuoletukset. De l'infrastructure, sur combien de temps tai siis se infrastruktuuri ja sen, sen in, infrastruktuurin arvon alennus, koska investoinnit vaikuttavat tähän eri tavoin. Ja todellisuudessa Oletteko käyneet läpi näitä kustannuksia vuosi vuodelta vai onko tässä tuun huomioon nämä arvonalennukset äh, siinä matkan varrella, mukaan lukien energian hinta ynnä muuta? Kolmanneksi, tässä on kyllä kansallisia yhteyksiä, suurnopeusyhteyksiä, jotka ovat äh, menestystarinoita, josta ette puhu. Mikä on kantane esimerkiksi Taliksesta tai Eurostarista Minustahan ne ovat kaupallinen menestys ja ihmiset myös näitä käytävät paljon. Henkilökohtaisesti olen tätä mieltä. Sitten oletteko katsoneet tätä nyt keskiarvon huippuyhteyttä, eli mikä kapasiteetti on tietyillä reiteillä mennä nopeampaa kuin 200 km tunnissa menemättä yli 30 kilometriä tunnissa. Onko teillä tästä kanta, siis nämä arvonalennukset äh, tämänkin suhteen? Kiitos, että vastaatte näihin kysymyksiin, koska pitää ottaa huomioon, että tiettyjä parannuksia pitää tehdä. Ehkäpä yleistä eurooppalaista lähestymistapaa pitää parantaa ja yhteentoimivuutta myös. Ja kyllä tässä havaitaan, että menestystarinat äh, ovat juuri näitä ylikansallisia toimijoita. Lähtevät Saksasta, lähtevät Hollantiin, Ranskasta, lähtevät, no nämä menestystarinat ovat kansallisia toimijoita kyllä, ja Espanja on vähän nyt uhrina tässä, kuin pitäisi mennä pyörineiden läpi, niin sanotaan se näin, katsotaan miten tilanne voisi parantua, mutta eli siis Espanja kärsii tästä pyörineiden ylityksestä, mutta tähän tuli nyt paljon kysymyksiä teille. Dank. Äh. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Kyllä, paljon kysymyksiä toivottavasti. Va- voin vastata niin hyvin. Muutama meppi. Sitten kysymyksiä myös komissiolle, jos sopii, niin anna herra Jornille sitten myös tarvittaessa puheenvuoron. Hän on ollut mukana tässä täysin rinnoin. Niin, joka tapauksessa Hendrix, annamme myöhemmin edustajalle puheenvuoron sitten, ei hätää. Okei, okei. Ja, Ah, saan jatkaa, kiitos. Tente, no, annan sitten kollegalle tähän vastausvuoron. No, tässä kysyttiin sitä, miten kansalliset viranomaiset Eh, eivät ole hyväksyneet näitä suunnitelmia. No, tämä on ihan kyllä kummallista. Mutta tietysti sitoumuksia, commitmentseitä. Sen takia haluaisimme varmistaa, että komissio tai jäsenvaltion kanssa yhteisessä sitten voitaisiin antaa enemmän joustoa, jotta yksinkertaistamista voidaan täytäntöön emme halua, että tässä nyt tulisi mitään uusia käytäviä, vaan pitää nyt keskittyä siinä, miss, siihen, missä nyt on asetuksessa – verkkojen Euroopan välineissä eh, ja TNT-teksteissä. pitää vaan nyt vain täytäntöön. Ja sitten kun on kansallisia hankkeita, siinä nähdään, että myös siellä suurimmat yhteydet eh, toimivat hyvin. Ongelmia on nähty rajat ylittävissä hankkeissa sen takia tietysti käymme läpi neljä ha- tällaista hanketta ja siellä on ongelmia. Tässä pitää työstää asioita ja jotenkin päästä nyt läpimurtoon yhteistyössä ja kanssa – tai mitä tulee näihin meillä oleviin hankkeisiin, niin no, monilla aloilla on kyse kyllä tästä arvovaltaisesta hankkeesta. Esimerkiksi kohta 46 on hieno taulukko, Venetsia, Trieste. No siitä nähdään selvästi, mitä kustannuspotentiaalia tässä taustalla on. 10 minuuttia, siis matka-aika tässä lisääntyi, mutta sillä säästettiin paljon useita miljoonia euroja. Eli nämä ovat kyllä suuria lukuja ja viittasimme siihen, että esim. Italiassa ja Saksassa, kun sitten nämä yhteydet ovat käytössä, niin sitten on tehty, pitää tehdä vielä uuden tarkastelua ja pohtia, mitä tarpeita mahdollisesti vielä on. Eli nämä kaksi maata, ne ovat kyllä tässä nyt yrittäneet estää ikään kuin sen, että tässä varkattaisiin tehottomasti hankkeiden viiväst- viivästymät, no emme tiedä, onko oikeat vastaamaan tähän. Kyllähän nyt jäsenvaltioiden pitäisi tästä vastata. Suhtautuu vain negatiivisesti. Tämä johtaa tietysti siihen, että ympäristömenettely tai mikä nyt nimi olikaan, niin ottaa tiettyä, vie tietyn verran aikaa, mutta sitten pitää ottaa huomioon positiiviset aspektit kansalaisten kuuleminen on tärkeää tässä myös, jos ajatellaan meluhaittoja tai sun muita, ja jos mitä tulee saasteisiin ynnä muihin ympäristörasitteisiin, niitä pitää pystyä estämään. Se vie aikaa toki, mutta tasapainoa tarvitaan. Rakentajien, rakennuttajien pitää ottaa tämä huomioon, mutta toisaalta sitten pitää ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaate toteutuu. Ja sitten yksi pointti on tämä one-stop shop, yksi asia, piste, joka voisi myös rajattelytyshankkeissa olla mukana kuvassa. No Brennerin pohjatunneli mainitaan usein, koska sen on tämä su- maailman suurin rautatiehanke tällä hetkellä. Ja tietysti yksi suurimmista EU-hankkeista, sen takia se on meille hyvin tärkeä, mutta sitten Italiassa toimitaan toki eri tavalla kuin Itävallassa hankkeen osalta, joten tässä tarvitaan harmonisointia. 11 000 sääntöä, no ehkä nyt se vielä, kollega voi vastata siihen sitten myöhemmin hän oli mukana näissä tarkastuskäänneillä. Ja kyse on sitten kansallista säännöistä, ei kyse säännöistä. No ainahan puhutaan edellisestä rautatiepaketista, mutta nämä ovat kansallisia sääntöjä, jotka syntyvät, jotka sitten johtavat tähän, näihin yhteentoimivuusongelmiin. Sitten ERAn rooli, no kollegani vastaa myös näihin kysymyksiin niin pitkälti kuin mahdollista neljäs rautatiepaketti, no sit mainittiin ja viittasimme myös tietyihin riskin kohdassa 27. Tässä puhuttiin pitkistä määräajoista ja se mahdollisuuksia tehdä 10 vuoden lykkäyksiä, pyytää 10 vuoden lykkäyksiä. Ja toinen kilpailu sitten alkaa vasta 35 vuonna. No se on, no tietyt poikkeukset siis on tässä kyllä sallittu toimijoille ja muita, mutta emme voi tätä kommentoida sen enempää. Tämä on asialaita tällä hetkellä ja viittasimme tähän nyt sitten vain, että tämä saattaa johtaa kielteisiin vaikutuksiin. Edustaja Sender, niin voin vain toistaa, mitä sanon aikaisemmin. Tämä on ECAn kertomus, minä edustan heitä täällä. Meidän velvollisuutemme tehdä niin sanottu kaksoistarkastus, eli että nämä raporttimme olivat ne positiivisia negatiivisia, niin no kyllä kansallisilla tilastoimisilla on vai, mahdollisuus kommentoida niitä ja sitten toimimme näin. Ja tässä myös näin tehtiin. Paljon resursseja tässä kyllä on säästetty. Sanotte, että suhtaudun negatiivisesti tähän. No ei, niin ei kyllä ole näin. Ei pidä paikkaansa koska viittasin ensimmäiseen kohtaan tätä tiivistelmämme. Se on koko tekstimme tärkein osio. Luen sen englanniksi. Suurin nopeusyhteys on turvallinen, mukava, joustava ja ympäristö kestävä liikennemuoto. Ympäristö, performanssi ja sosiaaliset hyödyt tuot esiin. Siinä vaan tukee EUn liikennekoisiopolitiikan tavoitteita ja niin edelleen. No minä vastasin myös tästä, Kommentti mikrofonia. Kyllä vastaan koko tekstistä myös tästä. Ja tämä otettiin nyt sitten ihan alkuun näitä yhteenvetoja. Ja kun lukee koko tekstin läpi, niin sitten lopussakin sanotaan, että olemme vertailleet tässä toisaalta, no ei vain rautateitä ja lentoliikennettä ja suurnopeusytöksiä, vaan kävimme läpi siis ovelta ovelle matkustamista. Olemme kyllä kilpailukykyisiä, tarvitaan siis suurnopeusyhteydet, ovat kilpailukykyisiä Madrid-Barcelona välillä, Pariisin välillä, mutta nyt sitten, mutta niin kuin otsikossa lukee, että on nämä muutkin päätelmät ja Negatiivista on, jos käydään läpi neljä rajat ylittävää hanketta, jossa on kyse todellista lisäarvosta, eurooppalaisesta lisäarvosta, niin no, sen pitäisi saavuttaa ei pitäisi päästä pidemmälle kuin on kansallislähestymistavalla, niin sitten kaikissa neljässä hankkeessa on, että ongelmia on valtavasti. En nyt käy näitä kaikkia läpi, mutta sen takia sanomme, että ei ole mitään todellista verkostoa. On yksittäisiä osasia, jotka eivät kuitenkaan kuulu samaan isoon palapeliin sen takia. On tämä kriittinen otsikko tässä ihan perusteltu. Sanoitte myös 396 miljardia euroa per säästetty minuuttiin. No, en tuota nyt tänään. Tuo kant on teille tullut mieleen. 90 miljoonaa on tuo luku. Ja sitten taulukossa neljä kohtaa. 48 siinä on mainittu Stuttgart München, jossa tuo 396 miljoonaa euroa on tuo siis suurin äh, arvo. Mutta on mikä on keskiarvo, eli se on 90 minuuttia 10 miljoonaa. Tässä taulukossa nämä kaikki 10 reittiä käyty läpi, ei rajat ylittävät, mutta se on käyty 10 reittiä läpi. Teemme vankkaa analyysiä ja vertailimme tätä tavanomaiseen junaliikenteeseen. Tämä on avointa toimintaa. Absoluuttiset luvut sanovat usein vähän, vaan pitää puhua keskiarvoista, mikä tuo asiat lähemmäksi kansalaisia. Myös edustaja Sender, puhuitte toista tuhannesta säännöstä, no kollegani vielä käy näitä sitten läpi. Niin, investointi, tässä perusteltiin, no kyllä pitää käydä läpi. Ei tämä ollut kysymys, vaan kritiikki. Se, mitä me näemme, on ihan selvää, että on puutteita, eli ei ole systemaattista kustannushyötyanalyysiä ollut Saksassa niitä tehdään joskus. kun näitä on Brennerin pohjatunnelissa ollut muun muassa vuonna 2007 ollut, mutta sillä välin ne, se, mu, muuten ei ole ollut. Ja luvut sitten vain laskevat ja kustannukset vain nousevat ja määräajat lykkääntyvät, joten kustannushyötyanalyysit ovat tässä nyt aivan must. Ei se aina tulemme tämän puhu- puolesta puhumaan aina tarvitaan kyllä faktoja ja dokumentteja, jotta voidaan todeta, onko joku perusteltu vai ei, vaan pitäisikö yksityistapauksissa sitten myös pohtia vaihtoehtoisia toimia, kuten Italiassa, Venetsia ja Trieste välillä. Siellä kyllä tietysti toimintakin on kallista, mutta tavoitteet täyttyvät. Ja ne ovat taloudellisesti perus, paremmin perusteltavissa kuin suurnopeusyhteyden rakentaminen. Edustaja Monte sitten Venetsia Trieste väliin No viittaisin taulukon kolme kohta 48. Se oli meille tärkeä viitata siihen. No, en nyt tiedä, mitä haitoja saattaisi mahdollisesti tulla, mutta kun käydään läpi kansallista aspektia, niin kyllä me nyt mietimme, kuinka pitkälti tässä pitäisi nyt ottaa huomioon nämä asuinalueet, joissa on vähemmän ihmisiä, no, suurnopeusyhteyksissä on näin. Niin Tässä on tämä positiivinen esimerkki kyllä myös olemassa, mutta ei tätä kyllä ole perusteltua välttämättä aina käyttää. Tietysti pitää sanoa, että nämä, pitää ottaa huomioon myös nämä lentoyhteydet kyllä. Tekstissämme otimme huomioon rajat aspekteja, ja katsomme, mikä tilanne on Japanissa muun muassa. Kävimme läpi siellä rautatiejärjestelmää siellä. No, tämä on tämmöistä, koska no, tässä puhutaan yksistä miljoonasta kansalaista. Ja ehkä on, on kriisejä, jossa... No, mutta pitää nyt huomioida, että Japani että tähän nyt, että saataisiin muitakin esimerkkejä. Siellä ei ole 9 miljoonaa vuosittaista matkustajaa, vaan 100 öö, 63 miljoonaa matkustajia per vuosi. Eli siellähän nyt on näitä miljoona kaupunkia enemmän tietysti Osaka, Tokio, Kioto ja niin edelleen, mutta kyllä sieltä on hyviäkin oppeja saatavissa, koska kansalaisten pitää tästä maksaa viulut sitten. Joten ehkä tiettyjä yhtäläisyyksiä meidän Japanin välillä kyllä on. Ja viittaisin tässä nyt jo siihen, mitä puheenjohtajakin sanoisi jo. Ja totta kai pitää tietysti katsoa ympäristö näkökulmia, paljonko tieverkkoja, tarvitaan siinä. Nämä no, on poliittisia päätöksiä. Meidän tehtävämme on sanoa, että mikä tilanne on taloudellisesti, onko se järkevää, tuleeko säästöjä vai voidaanko pitääkö mahdollisesti tarjota pohtia vaihtoehtoja, kuten Italiassa tai niin kuin Saksassa, ennen kuin tehdään lopullisia päätöksiä. Pitää pohtia, onko järkevää tiettyyn toimintaiseen ryhtyä, jos viivästykset on paljon. Pitää ottaa huomioon No, tämä ei ole mikään itseistä tarkoitus, vaan kyse siitä, että on huomioon kansalaisten tarpeet ja sitä varten näitä hankkeita tarvitaan mahdollisesti. No, on nämä kolme linjaa, jotka kävimme läpi. Ja siellä tuo luku on reilusti alle 90 miljoonaa, 23 miljoonaa tavaraliikenteessä, mutta kyllä tässä on hankalaa välillä todeta, että mikä on tämä taloudellinen järki kussakin hankkeessa ja missä ei. Sitten niin, puheenjohtajan kommentit, yhteentoimivuus ja era toiminta. No, kollegani, naapurini tässä vastaa siihen. No kyllä me kävimme läpi näitä tällaisia lukuja myös. Ja sitten lentokentissäkin käytiin näitä lukuja läpi, mutta me toimimme hieman eri tavalla. Me kävimme läpi potentiaalisia matkustajamääriä catchment area, eli vaikutusalueella, vaikutuspiirissä. Kävimme läpi todellisia lukuja, versus benchmarkkeihin, mutta emme näitä samalla tapaa tarkastella kuin lentoliikenteessä sen takia. Tämä on vähän hankalampaa, enkä voi kommentoida tästä nyt suoralta kädeltä kysymystänne, puheenjohtaja. No, olet oikeassa näistä myönteisistä asioista. Eurostar, niin se on hyvä esimerkki toki. Tiedämme, että ongelmia tietysti on Eurostarissakin ollut siinä alkuvuosina, mutta luojan kiitos tilanne parani ja kaikki toimii hyvin, mutta sitten viittasimme tässä niihin linjoihin myös, jotka menestyvät Madrid, Barcelona. Puhumme kyllä siitäkin, Pariisi, Strasbourg, puhumme siitä Rooma, Torino, ja sen, sitä kyllä korostimme. Siinä luvut ovat erinomaiset. Tiedämme, että loistavia tuloksia on sielläkin saatu. Oli kyllä tärkeää osoittaa meistäkin, että on tiettyjä hyviä hankkeita. Pitäisi sitten katsoa, mitä raameja tässä on olemassa ja miksi. Muissa tapauksissa on sitten negatiivisia tuloksia. Ja tämä johtaa sitten tähän siihen, että joskus siellä käyty kustannushyötyanalyysiä tai koska ei ollut tarpeeksi paljon matkustajia tai koska puitteet kansallisetkaan eivät ole oikein. Eli no, pitää ottaa huomioon muassa rauta juna sijaintikin joskus. Äh, ja sitten pitää ottaa huomioon myös, äh, mikä on sitten lopullinen junan keskiarvon nopeus. Tavoitteena on siellä yhä nopeampia ja nopeampia yhteyksiä, mutta pitää myös huomioida se, että, että kansalaisilla ei ole liian pitkä matka tänne juna-asemalle. Tiettyjä kompromisseja pitää tehdä sitten, niin jos halutaan, että linja menestyy, ratilinja menestyy, hyvät naiset ja herrat, niin liitteessä viisi on käyty läpi näitä seikkoja linjakohtaisesti. Siellä on puhuttu näistä menestystarinoista enemmän siinä tämä todellinen reaalinen nopeus on mainittu muussa korkean kapasiteetti ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen Madrid Barcelonassa. No siinä päästään yli 200, se on ihan selvää. 300 ei voida saavuttaa keskiarvotaan. Alussa pitää, pitää mennä hitaammin, niin sitten pitää jarruttaa niilleen, mutta kyllä teemme näitä benchmark-analyysejä, vertailuanalyysejä ja 72 prosenttia päästään noihin maksimaalinopeuksiin, nopeuksiin, mutta parhaassa tapauksessa, mutta nyt tuohon ei ole päästy. Sen takia kaikkialle ei tarvita näitä kalliita suurnopeusyhteyksiä, vaan pitää pohtia myös vaihtoehtoja. Puheenjohtaja, luvallanne annan nyt kollegalle puheenvuoron. Thank you very much. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Olen päätilintarkastaja näissä rautatietilintarkastuksissa ja olemme tehneet näitä aika lukuisia lentokenttiäkin ja, ja myös näitä rautatietarkastuksia. Ennen kysymyksiin vastaamista haluaisin virallisesti kiittää tässä komissiota, koska minusta meillä oli hyvin myönteistä yhteistyötä heidän kanssaan. Työ tehtiin hyvin ammattimaisesti, hyvin läpinäkyvällä tavalla, eikä mitään yllätyksiä ilmennyt kummaltakaan puolelta. Ja toisekseen tässä pitää vielä tehdä selväksi se, kuten herra Heriks jo sanoi, että meillä on myönteinen viesti, se oli heti siinä raportin alussa, ja joskus tuntuu, että myönteinen viesti häviää viestintä valintojen vuoksi. Siksi halusin nostaa sen vielä tähän esiin ja siksi myönteiset asiat laitetaan kertomuksen alkuun niin kuin nytkin tehtiin. Ja lukekaa todella tuo erityiskertomus kokonaan. Se on hyvin yksityiskohtainen. Kolmas asia, jonka halusin sanoa, on se, että meillä oli hyvää yhteistyötä aivan loppuun asti komission kanssa. Komissio on jo tarttunut moniin asioihin, jotka me listasimme suosituksiimme ja ovat sisällyttäneet ne jo tulossa, tulossa olevaan lainsäädäntöön tällaiseen virtaviivaistavaan ehdotukseen. Sinne sisällytettiin aika monta meidän suosituksistamme ja ehdotuksistamme. Eli kaiken kaikkiaan tämän kertomuksen teko oli hyödyllistä. Edustaja Vandekampin mielenkiintoisiin kysymyksiin. Euroopan laajuiset eli TNT-käytävät, miten jäsenvaltiot näihin suhtautuvat ja e- eikö niihin tulisi sitoutua? No totta kai vastaus on, että kyllä niihin pitäisi sitoutua kukaan ei tietenkään pyydä jäsenvaltioita erikseen hakemaan rahoitusta EUlta. Ja kyllä tässä hieman pitää jättää kansallista suvereniteettiakin jäsenmaille jäljelle. Ehdotamme tietysti näitä asioita myös neuvoston tasolla. Kysyimme siellä provosoivia kysymyksiä, eli että onko teillä suunnitelmaa vai onko tämä poliittinen tavoite, ja kaikki ovat sitä mieltä, että kyllä tämä on ihan, ihan oikea tavoite, ja vuoteen 2030 mennessä pitäisi olla tämä verkosto valmiina ja monissa paikoissa on jo nyt nähtävissä, että tavoitteeseen ei tuohon mennessä päästä. Eli siksi ensimmäinen suosituksemme on se, että suunnitelmasta pitäisi tehdä realistinen. Sellainen se ei nyt tällä hetkellä ole. Ja komissiolle pitäisi antaa välineitä, joilla se voi tehdä suunnitelmastaan äh, realistisen. No sitten kysymys siitä, että pitäisikö tässä toimia kiinalaisten tavoin, eli suoraviivaisemmin. No ehkä olen siitä samaa mieltä, että pitää toimia hieman paremmin ja tehokkaammin monissa tapauksissa – menettelyt voivat jumittua ja silloin nämä hankkeet kestävät valtavan pitkän aikaa. Ja sitten tämä yhden luukun palvelun periaate, joka ehkä nopeuttaa asioita, se pitää huomioida. En tiedä montako, montako näitä sääntöjä oli vuonna 2011, mutta tänä vuonna niitä oli 11 000. Se on ihan totta. Eikö ERA eli Rautatien liikennevirasto hoida hommiaan? No kyllä varmastikin, mutta työ siellä on aika hidasta. Se voi johtua siitä, että prosessi yksinkertaisesti vain kestää niin pitkään, mutta kyllä siellä töitä tehdään. Olemme puhuneet myös heidän kanssaan ja haastatelleet heitä ja olemme saaneet yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä virasto tekee, eli siellä työ kehittyy, mutta hyvin hitaasti. Ja siinä meidän ehdotuksemme oli nopeuttaa hiukan tuota työtä. No sitten Ranskan suurnopeusjuna markkinoiden avaaminen ja tuo paketti. No Ranskassa on näkyvissä merkkejä nyt Macronin noustua presidentiksi siitä, että markkinat voisivat avautua. Siellä kansallinen tilintarkastustuomioistuin on määrännyt, että pitäisi ryhtyä avaamaan suurnopeusrautatiemarkkinoita. Mutta prosessi on sellainen, että siihen menee aikaa, markkinoiden avaamiseen menee aikaa – mutta sitten ennen kuin tuohon päästään, niin rahaa kuluu kovalla vauhdilla näihin kovavauhtisiin juniin. No sitten Itävallan tilintarkastustuomioistuimen raportti. En tiennyt tästä lainkaan. Minä olen tilintarkastaja tässä ja tässä vieressä istuu sitten tämä kertomuksen laatija. Lähetimme hänelle materiaalia Itävallasta. Lähetimme ihmisiä Saksaan, Italiaan, ja minä saan tiimin jäseniltä palautetta. Enkä ole tätä Itävallan raporttia saanut nähtäväkseni. Hoidan, hoidan kyllä hommani ja noudatan käytössä olevaa menetelmää. Meillä on näyttöä siitä, että Saksa ei sijoita pohjoisiin reitteihin, kun taas sitten Itävalta rakentaa jo eteläisiä reittejä kohti Italiaa. Eli meillä on tällaista vähän huonoa viestintää tai koordinoinnin puutetta tai sitä, että pantaisiin tiettyjä asioita täytäntöön oikea-aikaisesti. Siitä on hieman puutetta. Sama pätee Portugaliin. Portugalista kerrottiin paljonkin tästä asiasta. Siellä ei rakenneta suurnopeusrautateitä – ainakaan nyt ennen kuin tuo tilintarkastustuomioistuimen kausi päättyy. Ja sama, sama kuultiin Baskimaasta, eli että Ranska ei, ei tee sitä, mitä sen pitäisi, eli yhdistäisi Bordeaux sinne Baskimaan puolelle. Tiedämme, että tavanomaisia junia siellä liikkuu ja rauta, rautatie on olemassa, mutta ei suurnopeusrautatietä. Neljäs rautatiepaketti, siitä puhuttiin Espanjan rautatieverkosto, kommentoimmeko sitä negatiivisesti? Ei, vaan tuolla liitteessä neljä selvennetään sitä, että Espanjassa EUn osarahoitus per capita on paljon suurempi kuin muissa jäsenvaltioissa, mutta syy siihen on se, että Espanja rakentaa ihan uutta verkostoa. Ja kun katsotaan indikaattoreita, vaikkapa matkustajia per kilometri, ne ovat aika alhaisella tasolla, mutta se on se on ihan, ihan normaalia, kun verkosto on vielä niin uusi. Sitten näiden linkkien puutteen, puutteiden kustannukset. Teimme tutkimusta myös tästä asiasta. Tutkimme, että, äh, että miten, miten asia on ja tuolla alaviitteessä 23 siterataan tutkimusta vuodelta 2015 jonka, joka tutkii siis sitä, minkälaiset kustannukset on sillä, että tätä TEN-T-verkostoa ei saada valmiiksi. Ja kun näitä puuttuvia yhteyksiä, puuttuvia linkkejä on verkostossa, niin silloin tietysti koko verkoston tehottomuus lisääntyy. Tämä on tärkeä kysymys. Meillä on tiettyjä osia verkostossa, jotka eivät ole talousmielessä kovin kiinnostavia rakentajille – koska niillä ei ole mitään suoraa taloudellista vaikutusta. Mutta jos se linkki olisi olemassa, niin silloin verkostovaikutus ulottuisi tietysti koko verkoston laajuudelle. Se on mielenkiintoinen tutkimus. Se mainitaan siis alaviitteessä 23. Tarkastelimme myös ympäristöasioita ja tämä on alaviitteessä 17 tässä kertomuksessa ja siellä todetaan, että ympäristön kannalta tämä on oikein hyödyllinen liikkumismuoto. Oliko vielä muita asioita? Niin täällä käydään läpi myös näitä benchmarking-tuloksia. Pariisi, Bryssel, Amsterdam linjaa muun muassa. Saimme lukuja Pariisista, mutta emme Amsterdamista tai Brysselistä. Ja tiedämme, että jotkut suunnapeusrautatiepätkät toimivat oikein hyvin ja toiset sitten eivät, niin se vain on. Yritimme tällä erityiskertomuksella selventää sitä, että nyt kulutamme hyvin paljon rahaa epävarmoihin linjoihin, reitteihin ja toisekseen aina ei ole varmaa, että koko hanke on järkevästi suunniteltu ja että sillä on hyvä perusta. Toteutus ei ole kustannustehokasta ja lopuksi tärkeä asia, joka pitää nostaa esiin, Infrastruktuurissa on tehottomuutta, mutta sitä on myös palveluissa. Ja jos muistellaan sitä asiaa, että tiettyjä palveluita ei ole olemassa. Italiassa tietyt reitit ovat avoimia kilpailulle. Siellä on paljon enemmän palveluita, halvemmat hinnat matkustajille ja kaikissa maissa markkinat eivät ole avoimia kilpailulle ja se on sääli, koska näihin, näihin reitteihin kuitenkin investoidaan. Lopetan tähän, kiitos. Kiitos loppuun annan puheenvuoron komission edustajalle. Tässä oli paljon vastattavaa. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, herrat eh, June, paljon kiitoksia näistä puheenvuoroista. Komissio pitää tilintarkastustuomioistuimen suosituksia tämän päivän kertomusta tervetulleena. Me täysin tuemme tilintarkastustuomioistuimen tarkoitusta varmistaa se, että julkisia varoja käytetään oikealla tavalla. Mutta on hyvin tärkeää lukea tämä koko kertomus kokonaisuudessaan, eikä vain otsikkoja. Aivan aluksi haluaisin korostaa sitä, että selkeä pitkän aikavälin suunnittelu, jota vahvat säännöt ja riittävä rahoitus tukevat äh, on toteutettu äh, aivan tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaan. TNT-verkosto on tunnistanut kattavan verkoston ähm, tärkeimmät osaset, ja meillä on myöskin aikataulu vuosien 2030-2050 asti olemassa. Ja tämän lisäksi Euroopan parlamentti on hyvin vahvasti tukenut hallintomenettelyjämme. Tähän kuuluvat ähm, erilaisten hankkeiden ähm, yhteydet ja me pyrimme yhdistämään nämä Euroopan unionin äh, rahoitukseen ja verkkojen Euroopan välineeseen. Komissio pyrkii jo löytämään oikeita välineitä seuratakseen tilintakaisuustuomioistuimen suosituksia ja tässä kuulimmekin jo sanasen verkkojen Euroopan välineestä ja TNT älykkäät liikenneverkostot ehdotuksesta, joka on tehty, joka tulee suurnopeusverkoston ja TNT-verkoston saattamaan päätöksen ja komissio on jo kaksi toimeenpano aloittaa valmistelut jo, ja se on yhä valmistelemassa lisää. Nämä ovat siis selkeitä vastauksia tilintarkastustuomioistuimen äh, suositukseen. Hyvin lyhyesti haluaisin nyt käsitellä kysymyksiä, jotka tulevat tässä yhteen. Olemme sitä mieltä, että suuryhteyksien toteutuminen on mahdollista, mutta se tulee vaatimaan aikaa, jos me vuosien 2011 jälkeisiä toimia äh, ja sitä, mitä vuonna 2030 mennessä voimme tehdä. Olemme sitä mieltä, että nämä tavoitteet ovat realistisia. Luonnollisesti tämä tulee vaatimaan tältä parlamentin jäsenmailta yhteistyötä. Kaikkia ei myöskään 300 plus-tasolla ole pakko toteuttaa. 200 plus on myöskin sellainen aikataulu, joka on mahdollinen, kuten totesitte. Ja myöskin tällä keskiaikavälin aikataululla me saisimme monet maat, kuten esimerkiksi Puolan ja vielä Baltikan hankkeen mukaan, mutta myöskin monia läntisen Euroopan maita. Äh, tässä voitte esimerkiksi viinin ja mintsin yhteyttä tarkastella. Ja tämän lisäksi me teemme myöskin hyvin kovasti töitä neljännen rautatiepaketin äh, loppuun saattamisessa, jotta pääsisimme kansallisista säännöistä eroon. Kuten sanoitte puheenjohtaja, tämä on äh, aikataulu, ähm, jota ERA on, rautatieviraston työstänyt. Meillä on 2019 aikarajana. No, toivottavasti pääsemme monista kansallisista säännöistä eroon siihen mennessä. Rajat ylittävien hankkeiden yhteydessä puheenjohtaja korosti sitä, kuinka tärkeä Öresundin hanke on, tai suurnopeusyhteys Pariisin, Amsterdamin, Lontoon ja Kölnin välillä. Nämä ovat esimerkkejä hyvästä rajat ylittävästä suuryhteydestä, suurnopeusyhteydestä. Ja olen mieltä, että meidän on aiheita tehdä tehokasta työtä myöskin muiden loppuun saattamiseksi. Nämä ovat aina kaikkein vaativimpia, hankalimpia töitä, mutta me jatkamme työtä. Brennerin hanke 2026 mennessä loppuun saatettavana on mukana näissä. Ja myöskin Alpit ylittävä yhteys vaatii tällaista perustunneliyhteyttä, että voisimme yhteensopivuuden taata hankkeiden välillä. Tiedämme tämän, me olemme myöskin Portugalin ja Espanjan ja Espanjan ja Ranskan välisiä hankkeita tarkastelleet, että meillä on läheistä yhteistyötä kolmen jäsenmaan välillä, jotta voisimme tarkistaa sen, että vain yksi osapuoli ei rakennustyötä tee, vaan että se tapahtuu molemmin puolin yhtä aikaa. Meillä on hyviä merkkejä siitä, että tässä voitaisiin onnistua. Me kuuntelimme myöskin tilintarkastus tuomioistuimen suosituksia. Toivomme, että tämä parlamentti ja neuvosto ottaa verkkojen Euroopan ja muiden hankkeiden osalta suositukset huomioon ja että saamme mahdollisimman paljon aikaa. Paljon kiitoksia. Kiitos paljon komission edustaja. Kiitos sitten vielä tilintarkastustuomioistuimelle. Ah, Van de Kamp. No. Oliko kaikki sanottu jo? Ei. Ehm, eh, Puheenjohtaja, kiitos paljon. Minä arvostan kovasti, että herra Reuters on niin optimistinen, mutta en ole Saksan suhteen niin optimistinen, tai Bayerista nyt ainakaan, kun ajatellaan Brennerin pohjatunnelia, koska mitään ei nyt tapahdu. Mihail Kramerin kanssa ja muiden jäsenten kanssa kävimme siellä tällaisena ikään kuin kenttäkäynnillä paikan päällä ja Itävallan ja Italian puolta. Molempia rakennetaan, mutta Rosenheimissa ei ole rakennustöitä. Oletteko tekin siellä? Aha, puheenjohtaja. Niin, meillä on kauniita kuvia Alppe, Alppien seudulta loistavaa, mutta sitten toisaalta oli rumuuttakin näitä. Mutta Rosenheimista sanoisin sen verran, että siellä ei tapahdu mitään. Herra Roitters pelkään pahoin, että näin minä muistan tämän tilanteen. Kiitos. Niin, no, saitte paremman aikaa kuin mitä oli ennakoitu. Tästä voitaisiin jatkaa ihan loputtomiin varmaan. No, ongelmia on tilausaloilla, mutta tämä on nyt kyllä tuo merkittävin, koska se on suurin työmaa, tuo Brennerin pohjatunneli. Mutta tämä oli mielenkiintoista nyt käydä läpi näitä asioita keskustella tästä. Ja pitää ottaa huomioida nämä kustannukset ja rajat ylittävä ja hankkeiden johdonmukaisuus. Totta kai säännöllisesti on hyvä käydä läpi näitä aiheita varmastikin. Tietoistuomioistuinta pyydetään palaamaan tänne jossain kohtaa ja puhumaan tästä aiheesta laativan kertomuksia, mutta kaikki pitävät suurista nopeuksista, mutta joskus pitää muistuttaa näistä ongelmista. Kiitos herra Heriks. Alors, nous, nous allons maintenant parler. No niin, nyt puhumme sitten tästä verkkojen Eurooppa-välineestä ja näistä hankeehdotuksista. Annan puheenvuoron herra Reutersille. Haluakohan vielä käyttää? D'accord, très bien. Alors, Annan teille puheenvuoron. Eli kohta seitsemän komission esittely verkkojen välinen ehdotuspyynnöstä. Sitten kollegat päästetään vauhtiin. Merci, monsieur le président. Euh, de nous donner la possibilité... Paljon kiitoksia puheenjohtajan mahdollisuudesta esitellä tilan koskien verkkojen Euroopan välineen ehdotuspyyntöä. Seuraava kuva. En tiedä, onko... Toimiiko tämä? Donc, euh, bien entendu, les résultats... Aivan luonnollisesti toisen ähm, sekoituskierroksen 2015 jälkeen tässä kyseessä oli siis se Cesar 2018 kierros ehdotuspyyntökierros. Tämä siis koskee verkkojen Eurooppaa budjettia tuolta kaudelta. saisimme seuraavan kuvan. Tässä muutama niin haluaisin muistuttaa tämän sekoituksen roolista tarkoituksena on myöntää tuki, joka annetaan sen jälkeen, kun tuen saajat on hyväksytty ja sopimus sitä koskien on allekirjoitettu. Heillä on 12 kuukauden kausi, jonka aikana heidän pitäisi päästä päätöksen tämän pitäisi antaa heille mahdollisuus liikelaitosten kanssa neuvotella niin jos he pääsevät siis päätökseen tämän 12 kuukauden aikana. He voivat saada siis ennakoivan rahoituspäätöksen. Meillä on ollut mahdollisuus esitellä tämän ensimmäisen ehdotuskierroksen tuloksia. Yksi Meillä oli yksi miljardi rahoitusta ja kaikki sopimukset on allekirjoitettu tämän jälkeen uskoakseni. Meillä on sellaisia hankkeita, jotka ovat maksuedellytyksen täyttymiseen. Tämä toinen liikennepaketti otti huomioon. Toimijoiden tarkoituksena oli tukea vaihtoehtoisia polttoaineita ja kaikkein nopein tapa tätä toista liikkuvuuspakettia raho- rahoituksen osalta tukea oli se, että me tämän sekoituksen pyyntökierroksen ulottuimme myöskin 360 miljoonaan euroon rahoitusta, joka innovaatioon ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin suunnattiin. Tämän jälkeen meillä oli 115 miljoonaa klassisiin vaihtoehtoihin. Kuten tavallisesti me olemme saaneet valtavan määrän pyyntöjä yli miljoonan rahoituspyyntöjä tämä kaiken kaikkiaan noin 600 miljoonaa vastaa yhteensä ja meillähän oli tämän 300 miljoonan ähm, budjetti, joten äh, voimme loppujen lopuksi päätyä 404,8 Eh, miljoonaa eli 1,8 miljardiin eh, kokonaisuudessa, mikä sitten oli meidän eh, valinkointikriteeristämme näiden hankkeiden valinnan yhteydessä. Kuten sanoin, pääasiallinen tämän pyyntikierroksen tarkoitus oli äh, tukea vaihtoehtoisia polttoaineita, ja tämä on ollut siis meidän punainen lankamme äh, hankkeita valikoitaessa. 25 äh, valitussa hankkeessa 23 vastaa tätä tarkoitusta. Erityisesti meillä on 23 innovaatiohanketta, me olemme myöskin hallinneet soveltaa samaa periaatetta muille sektoreille. Esimerkiksi meillä on kaksi hanketta. Merten äh, moottoriteiden äh, osalta niissä on vaihtoehtoisia polttoaineita koskeva osuus, sillä siellä on äh, NG ja CNG mukana ja yksi äh, satamahanke, joka sisältää LNG ähm, laitoksen. Tämän lisäksi meillä on myöskin paljon klassisempia hankkeita, jotka ovat samoilla äh, linjoilla niiden äh, kanssa, jotka saimme ensimmäisen kierroksen aikana sekoituksessa erityisesti vesiliikennereittejä koskevia tärkeitä hankkeita. Ehkä kaikkein paras tapa tarkastella tilannetta on se, että otamme vain muutaman hankkeen esimerkiksi. Suurin osa, kaikki hankkeet ovat luonnollisesti verkkosivuillamme tiedusteltavissa. Tämä tieto on luonnollisesti aivan julkista. Ja ensimmäinen äh, seikka koskee siis äh, liikkuvuutta ja paineistettua maakaasua. On hyvin mielenkiintoista, että tämä koskee äh, sekä paineistetun maakaasun latauspisteitä että myöskin suuren kapasiteetin sellaisia että muita. Tämän lisäksi meillä on Ähm, e-busseja ja muita ähm, ajoneuvoja äh, yhteensä neljässä äh, yhteydessä mukana. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja siis, äh, jotka ehdottavat ähm, integroitua lähestymistapaa vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Tämä vastaa 12 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi meillä on esimerkiksi äm, nestekaasua ä, meriliikenteessä. Te tiedätte, että tämä on merkityksellistä, koska erityisesti lyhyillä ja keskipitkillä väleillä nestekaasu on suuri mahdollisuus vähentää sitten saastumista, joka liittyy dieselpolttoaineeseen. Tässä on yhtä aikaa keskitetty meriinfrastruktuuriin esimerkiksi. Meillä on multimodaalinen lataus, piste, joka tekee mahdolliseksi käyttää myöskin muunlaisia maa-ajoneuvoja. Ja meillä on monia tämänkaltaisia hankkeita mukana noin yhden miljoonan euron kokoisia hankkeita, äh, miljoonan euron kokoisia hankkeita. lisäksi meillä on myöskin vetyhankkeita, joita on otettu mukaan. Nämä ovat tärkeitä. Ne ovat olleet ensimmäisellä pyyntökierroksella tärkeitä ja yhä nytkin tässä yhteydessä on tarkoitus käyttää vetua polttoaineena muussa kuin kaupunkiliikenteessä, siis ei kaupungeissa. Ja tässä tarkoituksena on latausinfrastruktuuria yhdistää liikkuviin yksiköihin ja ottaa käyttöön myöskin melko tärkeä bussi, vetybussi määrä. Tämä, tässä on tärkeämpi investointimäärä 40 miljoonaa euroa, kokonaisinvestointia. Ja sitten lopuksi vielä yksi esimerkki. Tämä koskee pitkän matkan rahtiliikennettä. Tässäkin kyseessä on nestekaasun käyttö. Tämä on hyvin innovoiva hanke siinä mielessä, että se ehdottaa, että otamme käyttöön ei vain äm, bionestekaasulataus.pisteitä. Tässä ehdotetaan myöskin leasing-mallia äh, kuorma-autojen käyttäjille. Eli tässä pyritään yhdestä näiden ajoneuvojen käyttöesteistä pääsemään eroon nimittäin näiden ajoneuvojen suuremmasta ostohinnasta. Ja näin pyritään äh, Ähm, pääsemään epäilyksistä ajoneuvojen hintaan tai käyttöön liittyen eroon. Toinen este, joka meillä on ollut, on ollut se, että äm, käyttäjät ottavat leasingauton ja heidän on mahdollisuus siis äh, näin este välttää ja käyttää myöhemmin näitä latauspisteitä. Meillä on kuusi jäsenmaata, merkittävä määrä jäsenmaata mukana ja myöskin toimijoita tieliikennesektorilta. 25 miljoonaa euroa verkkojen Eurooppa-tukea ja 127 miljoonaa investointia kokonaisuudessaan. Sitten vielä muutama sananen liittyen Cesar-ehdotuspyyntökierrokseemme. Se samaan aikaan tämän pyyntökierroksen osalta meillä oli 290 ähm, miljoonaa euroa luonnosteltu talousarvio ja me olemme myöskin voineet ottaa mukaan matkan varrella ehdotuksia e, ja pysyttäytyä suurin piirtein tämän budjetin sisällä. Tässä yhteydessä pääviistimme on se, että me olemme suosineet sellaisia hankkeita, jotka ovat CISA eh, Deployment Managerin suoraan hallinnoimia, eli siis CESAR-välineen suoraan hallinnoimia. Sitten muutama sananen liittyen vuonna 2018 ehdotuspyyntökierrokseen. Kuten tiedätte, meillä on kierros käynnissä monivuotoinen pyyntökierros, äh, joka vastaa 450 miljoonaa. Äh, aika raja umpeutuu 24. lokakuuta tämän kierroksen osalta, eli pian ehdokkuuksien esittämiselle. Ja tämä kierros on synkronoitu kolmannen liikkuvuuspaketin kanssa. Tässä keskitytään siis digitalisaatioon, tieturvallisuuteen erityisesti ja tämän lisäksi multimodaalisuuteen. Me olemme pyrkineet synkronomaan myöskin äh, tämän ehdotuspyyntökierroksen järjestämisen sen kierroksen kanssa, joka järjestettiin äm, kyberturvallisuus äh, Verkon Eurooppa telekommunikaatio äh, osiossa. Nämä asiat miten liittyvät aivan hyvin läheisesti toisiinsa ja me haluaisimme tieliikennesektorin toimijoille mahdollisuuden myöskin verkkojen Eurooppa, telekommunikaatio, kyberturvallisuus hankkeisiin antaa ehdotuksensa. Me pääsemme tässä lopultakin viimeisimpään ehdotusmyyntikierrokseen, joka tapahtuu 2019. Kuten te tiedättekin, kun nykyinen verkkojen Eurooppa-asetus hyväksyttiin, erityisesti parlamentti toivoi, että osa verkkojen Euroopan budjetista säilytettäisiin yleistä verkkoa varten. Tässä erityisesti olemme keskittyneet ähm, pääverkon rajat ylittämään merkittäviin yhteyksiin. Tämä 2019 pyyntökierros siis keskittyy näihin elementteihin. Tämä on pieni kierros. Tämä on nyt siis se raha, joka meillä on jäljellä tässä vaiheessa luonnollisesti. Meillä on kaksi osiota. Ensinnäkin yleisen tieliikenneverkoston rajat ylittävät yhteydet. Me olemme lisänneet tähän yleiseen verkostoon vielä ähm, merisatamat. Ja tämä lisää mahdollisuuksia sellaisille jäsenmaille, joilla ei välttämättä ole näitä yleisen verkon rajat ylittäviä yhteyksiä omassa liikenneverkostossaan. He voivat myös siis osallistua. Sitten meillä on toinen ulottuvuus. Tämä on pienempi rahoitusosuus, mutta hyvin tärkeä. Tämä koskee rautatieliikenteen melusaastetta, 35 miljoonaa euroa budjetti. Me olemme jo rautatien meluhankkeita rahoittaneet aikaisemminkin. Ja tässä tarkoituksena keskittyä sellaisiin toimiin, joita vuonna 2019 ja 2022 välillä toteutetaan, että voisimme suurimman osan käytössä olevasta kalustosta ottaa mukaan. Ja jotta me saisimme rahtiyhteyksiä, jotka tuottaisivat vähemmän melusaastetta. Ähm, hallintoon liittyen sananen. Ensimmäisen kerran me olemme turvautuneet äh, yksikköpanosjärjestelmän unit contributions. Tässä tarkoituksena siis ei ole ähm, tuoda esiin ähm, pyynnössä äh, talousarviota, vaan kaluston vaunujen määrä ja meillä on kiinteä korvaus tätä määrää varten. Tämä siis tekee tuen saajille menettelyn paljon helpommaksi ja tätä ollaan käyty tätä mallia muilla sektoreilla. Kaikki tämä vie meidät tilanteeseen, jossa Verkkojen Euroopan liikenneosien budjetin toimeenpano on seuraavanlainen äh, vuosien 2018 ja 2019 kierrosten kokonaisbudjetti tukien osalta, joka on eri työohjelmille osoitettu, on 95 prosenttisesti jo tukisopimuksiksi muutettu, eli nykyinen kuori nykyään, nykyisin tuessa käynnissä olevien tukien osalta vastaa 95 prosenttia tästä verkkojen Eurooppa liikennebudjetista, ja koska meillä ei ole sopimuksen kokonaisuuden osalta vuotuisia sitoumuksia me olemme 45 prosentissa ja lopultakin mitä tulee maksuihin äh, sekä ennakkorahoitukseen että lopullisiin maksuihin me olemme nyt 20 prosentin tasolla äh, kokonaistasosta, eli voisin vetää sellaisen johtopäätöksen, että luonnollisesti meillä tulee olemaan mahdollisuus, kuten mainita, järjestää vielä tällä kaudella muita ehdotuspyyntökierroksia, mutta ne rahoitetaan äm, uudelleen kohdentamisen kautta, eli tästä käytä tai menetä rahoitusperiaatteen mukaisesti. Meillä on mahdollisuus vielä järjestää vuonna 2020 pyyntökierroksia, jotta voisimme aivan parhaalla mahdollisella tavalla verkkojen Euroopan rahoitusosuutta käyttää. Kiitoksia. Kiitos sitten valiokunnan jäsenet. Edustaja Vandekamp. Eh, voorzitter, is het mogelijk dat wij... Kiitos puheenjohtaja. Voisimmeko palata siihen vuoden 2018 diaan, eli sitä ehdotuspyyntökierrosta koskevaan diaan. En tiedä, mitä hankkeita siihen oli sisällytetty. Niin tämä. No, kysymykseni joka tapauksessa kuuluu niin, että, ja tästä, tämä on ensimmäinen kysymykseni, siinä oli digitalisaatio, tieliikenneturvallisuus ja multimodaalisuus. Eli ei mitään muuta, ei, ei mitään muita hankkeita, oliko näin? Eli täytyy, hankkeen täytyy sopia jonkin näistä kolmesta alle. Ja toinen kysymys, liittyy tuohon viimeiseen slaidiin, eli milloin tämä use it or lose it, käytä tai menetä periaate astuu voimaan, milloin sitä käytetään. Ymmärsin, että se koskisi vain 20 prosenttia, niitä 20 prosenttia verkkojen eurooppa jotka on jo käytetty, niin koska tämä periaate sitten, koska sitä aletaan noudattaa, onko se ensi vuonna, vai sitten kun hankkeet lähenevät loppuaan, eli koska tämä use it or lose it periaate astuu voimaan. Niin, eli tässä, tässä oli ilmeisesti kaksi näitä blending call, eli näitä ehdotuspyyntökierroksia, ykkönen ja kakkonen, eri summat niissä. Ymmärsin, että oli vain yksi kierros, jonka, jossa jaettiin miljardi rahaa. Onko sitten jonkinlainen tavallinen verkkojen Eurooppa-kierros tälle vuodelle vai ei? Ymmärsinkö nyt ihan väärin? Tämä oli kolmas kysymykseni. Ja siinä kaikki. Ja kiitoksia vielä tästä esityksestä. Madame Edustaja Ajala, Sanders. Si, ehm, para entender mejor algunos de los... Niin. Haluan nyt paremmin ymmärtää näitä hankkeita, joita tässä nyt on nähty. No, osa nyt on identifioitu Pohjois-Välimeri käytäväksi tai jotain, sitten Pohjanmerikin on tässä mainittuna. Eh, no, no, sitten on mainittu Etelä ei vaiskaan, vaan oli kyse vain Pohjanmerestä. No, ehkä olisi parempi sanoa selvästi, että kyse on pohjoisen käytävistä, ainakin Lontoon, Kööpenhaminen ja Riian välillä. No, ei siinä nyt mitään ole välimerellistä siellä paljoakaan. Tämä vaikuttaa vähän ristiriitaiselta joka tapauksessa, koska ensin sanotaan loistavaa, tässä on välimeri eikä sitten olekaan kyseessä se. No sitten on paljon hankkeita, Jos olisin ymmärtää paremmin, että no ei nyt ollut näitä rekkaita ja busseja mukana ja paljon muissa ajoneuvoja Pariisi. Mitä tämä tarkoittaa tarkalleen? Hanke, mikä se tarkalleen ottaen on? kyse, että rahoitetaan ajoneuvoja, linja-autoja ja kuorma-autoja, vai niin tässä ainakin näyttäisi lukevan, se on selitys, jonka luen tietyissä hankkeissa. Haluaisin siis, että selittäisi vähän paremmin minulle tämä. Mm, no se explicado... Koska joissain tapauksissa minulla on vaikutelma siitä, että ei nyt ole ihan täysin ymmärretty tiettyjä hyötyjä. Pitäisikö tässä nyt ostaa lisää kaupunkilinja-autoja, kaupunkiajoneuvoja. Tämä kaikki pitäisi selittää, että ymmärrettäisiin, mitä tässä, mistä on maksettu, koska uskon, että näin ollen voitaisiin parantaa nopeasti tilannetta, jos ajatellaan saasteita kaupungeissa. Edustaja De Monte, eikö? No, vastaan Iinekselle. Tämä niin sanottiin, että oli tämä hyvin välimäristä, ei vaiskaan. Kyllä, kyllä tässä oli paljon hankkeita Espanjassakin ilman mikrofonia. niin Barcelona, Puerto Centro näen tässä, Barcelona taas sitten ja niin edelleen. Kyllä tässä nyt etelässä ollaan, kun näitä kaupunkia luetteloidaan. Kommentti ilman mikrofonia. Ei, ei nyt avata Pandoran lipasta. No niin, vastauksia ehkä ja sitten. Merci pour ces questions. Euh, Paljon kiitoksia. Mitä tulee vuoden 2018 kierrokseen todellakin, koska me olimme päässeet aivan budjettimme loppuun. Emme voineet yleistä ehdotuspyyntökierrosta käynnistää ja nyt tarkoituksena oli siis keskittyä sen vuoksi rajattuihin aiheisiin. Siis siksi meillä on temaattinen digitaalisuuteen, tieturvallisuuteen ja multimodaalisuuteen keskittyvä pyyntökierros. Eli mitään yleistä pyyntökierrosta ei järjestetty. Mitä tulee tähän periaatteeseen käytä tai menetä, use it tai lose it – tilanne ei ole sellainen, että tämä käynnistyisi samana päivänä kaikkien hankkeiden osalta. Tilanne on erilainen eri hankkeiden äm, suhteen. Tämä liippuu, riippuu tukisopimuksesta. Eräät äm, tulevat äh, tämän vuoden 2018 lopussa päätökseen ja toisessa tapauksessa me olemme myöntäneet jatkoa, äh, koska myöhästymistä oli esiintynyt. Mutta mutta meillä on muita tapauksia, eh, joissa hankkeita ei lainkaan käynnistetty eikä eh, voitu taata, että ne voitaisiin saattaa päätökseen, vaikka lisäaikaa myönnettäisiin ja siksi me pahoittelimme, mutta emme suostuneet tätä lisäaikaa myöntämään. Se tarkoittaa sitä, että eh, tukisopimuksessa mainittu rahamäärä palaa takaisin pottiimme ja kokonaisuudessaan täysin sitä voidaan käyttää tulevilla pyyntökierroksilla. Luonnollisesti, jotta me voisimme käynnistää tällaisen äm, kierroksen, me tarvitsemme kriittisen massan äh, to- sen toteutumiseksi ja siksi me olemme toimineet näin. Me olemme ottaneet kaikki ne hankkeet, jotka tulevat äh, vuoden tämän hetken vuoden 2019 kesän välillä ähm, päätöksensä. Meillä oli tietynlainen kiire aikataulun suhteen ja kysymyksiä ilmassa siitä, miten teimme nämä hankkeiden suhteen. Ja tämän jälkeen meillä on 2020 ja 2021 päätökseen tulevat hankkeet. Niiden suhteen hyvin aikaisen vuoden 2019 alussa täytyy päättää tuista ähm, Tämä on oikea hetki, sillä jos me muutoksia teemme keväällä 2019, meillä on mahdollisuus saada rahat vielä takaisin vuoden 2019 lopulla, jos ne perimme takaisin. Tämä on hyvin hyödyllistä, sillä se, että me varat saamme takaisin ja käynnistämme uuden kierroksen, on yksi asia, mutta tämän jälkeen meidän täytyy vielä saada käsiteltyä pyynnöt ja saada ne käynnistymään. Vuosi 2023 on takaraja niiden käynnistymiselle. Tämän jälkeen emme voi toimia. Se on nyt viimeinen vuosi, joten viimeinen vuosi suurten hankkeiden käynnistämisellä on 2020, mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tämä pyyntökirjas järjestää 2019. Mitä tulee sitten liikkuviin liikkuvan kalustoon, busseihin ja niin edespäin. Me emme niitä varsinaisesti rahoita. Tietenkin kalusto kuuluu moniin hankkeisiin mukaan, bussit ja muut kaluston osaset, mutta mutta se mitä me teemme, me rahoitamme erotuksen, joka on tavallisen dieselbussin hinnan ja esimerkiksi nestekaasulla tai vedyllä käyvän bussin hinnan välillä. Ja tästä erotuksesta me 20 prosenttia rahoittamme, joten hyvin pienen osa sen me liikkuvan kaluston osas, osasta rahoitamme, mutta silti jotakin. Ja siis 20 prosenttia hintaerosta suurimmassa osassa tapauksia. Tämä on kuitenkin viesti, jonka me annamme tämän kaltaisten hankkeiden yhteydessä. Yleensähän me polttoaineinfrastruktuureja vain rahoitamme, mutta me olemme tässä yhteydessä mukana rahoittamassa yhteisrahoituksen kautta osittain hintaeron, joka koskee kalustoa tai koko kalustoa luonnollisesti yhteisrahoituksen osalta meillä on rajana tämä hintaero. Me saamme markkinoilta tiedon ja me emme siis pyydä, tai siis me emme siis koko pyydettyä osuutta rahoita, vaan tämän hintaeron osion. Kiitoksia. Kaksi kysymystä vielä puheenjohtaja, jos sopii. Tässä on vielä hieman aikaa kyllä jäljellä ensinnäkin näytitte meille nuo rahoituslähteen edistämisen luvut. Taisi olla miljardi, sitten 350 miljoonaa. Ja sitten on tuo moninkertaistumusvaikutus, joka tulee tuosta rahoituslähteen edistämisestä, blendingistä. Mikä osuus sitten on EKPllä? Onko se tuosta rahoituksesta, tuleeko se EKPltä vai julkisista pankeista, valtion pankeista, Mistä tuo loppuosuus siis tulee? Se oli ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Holotavissa lehdistössä oli juttua Edustaja Van de Kamp, siis EIP. Ja. Niin, tarkoitin EIPtä, sanoi puhuja. Joka tapauksessa puhun investointipankista. Se... Sitten hollantilaisessa lehdistössä oli juttu eikö sanota 273 miljoonaa euroa nykyisestä MFFstä ei ollut käytetty, ei ollut käytetty tietysti kohesiomaissa. Ja kuuluuko tuo verkkojen Euroopan välinen osittain vai onko se täysin erilainen tuosta luvusta? Uh, well, thank you. Uh... Kiitos. Niin tästä budjetista. Aluksi meillä oli ensimmäinen tällainen sekakierros. Siellä miljardi tukia jaossa ja tähän toiseen likuuspakettiin halusimme sen seuraksi jonkinlaista taloudellista tukea jaettavaksi ja nopein keino tehdä se oli pitää tämä sekakierros auki ja ottaa mukaan lisärahoitusta tuo 350 miljoonaa euroa. Ja tällä joustavuudella päästiin sitten yli tuosta 350 miljoonasta. Ja itse asiassa nyt tämän kierroksen yhteissumma, joka on jaettavana, oli miljardi, 1 miljardi 400 miljoonaa. Tämä on siis hyvin avoin systeemi. Kyse ei ole investointipankista. Se on toki mukana kumppanina muutamassa hankkeessa yhdessä ESIR takuiden kanssa, mutta sanoisin, että suurin osa hankkeista ei hyödynnä investointipankkia. Ne toimivat kansallisten pankkien kanssa, ihan, ihan myös liikepankkien kanssa. Eli jätimme tämän ihan tuensaajan harkinnan varaan, ketä käyttää siinä rahoituskumppanina. Toinen kysymys käyttämättömistä varoista. Yes, sorry, it's, it's... Niin, anteeksi. Niin tämä ei liity verkkojen Eurooppa-välineeseen, koska me olemme jakaneet kyllä 100 prosenttia käytettävissä olevista varoista. Kiitos. Kiitos. Ei pitäisi enää muuta. Ja työ jatkuu hieman etuajassa. Työ päättyy. Kiitos rohkeille läsnäolijoille ja tulkeille, jotka nyt kerrankin voivat etuajassa päättää työpäivänsä, mitä ei varmaan joka päivä tapahdu. Kiitos kaikille. 5. marraskuuta on seuraava valiokunnan kokous. 5. marraskuuta. Tuleeko puheenjohtaja takaisin sitten?